But maybe next time we don't use them in the oven. No, well, or to incorporate and Benson yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. <clears throat> Dear uh, colleagues, ladies and gentlemen, <clears throat> welcome to Commissioner Moedas. Uh, thank you for coming. Uh, no niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa kaikille myös komission jäsenille. On hyvä, että voimme nyt eh, vielä käydä toisenkin keskustelun tärkeästä aiheesta, kuten tiedämme, hyvinkin tärkeästä. Horisontti 2020, eh, puolivälin arviointi. Eli hyvin tärkeä asia. Vuoden 2017 komission työohjelma on meillekin tärkeä asia ja myöskin vuosi 2018 ja näitä sitten tarkastellaan tietysti yhdessä horisontti 2020 arvioinnin kanssa. Euroopan parlamentti juuri hyväksyi horisontti 2020 päätöslauselman ja sitten täytäntöönpano raportti, mietintö, sitä lähdettiin tarkastelemaan vuosi sitten. Tämä on uusi lähestymistapa, jolla katsotaan, miten lainsäädäntö käytännössä alueittain toimii työryhmissä on kokoonnuttu, kuulemisia järjestetty ja todellakin varsin kattava arviointi näin saadaan. Ei vain siitä, miten horisontti 2020 käytännössä on toiminut, vaan myöskin tällä katsotaan tulevaisuuteen, mitä sen sisältöön tulee. Ja kun tarkastellaan tulevia vuosia ja EP9 erityisesti vuoden 2020 jälkeistä aikaa, siis nämä ovat kaikki mielenkiintoisia seikkoja. Ja nyt, hyvä komission jäsen, varmasti voitte kertoa hieman tarkemmin siitä, miten tästä nyt on tarkoitus jatkaa eteenpäin puolivälin arvioinnin jälkeen ja miltä sitten näyttävät työohjelmat 2018-2020 ja sitten puiteohjelma 9 vuoden 2018 osalta. Ehkä hieman yleisestä aikataulusta olisi myöskin mielenkiintoista kuulla teiltä, minkä tyyppistä aikataulua ehdotatte vuoteen 2018 saakka. Sillä tässähän on enää kaksi vuotta seuraaviin vaaleihin – ja olisi ehkä hyvä saada hieman tällaista aikahorisonttia myöskin. Ja sitten eh, puiteohjelma yhdeksästä myöskin kuulla vähän lähemmin. Herra komissaari, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitoksia. On aina todellinen ilo saada tulla tänne paikan päälle nimitän teitä minun valiokunnakseni. Toivottavasti se sopii. On aina ilo tulla keskustelemaan tänne teidän kanssanne tulevaisuudesta ja käynnissä olevan työn päivittämisestä. Näin alkuun toteaisin, että viime viikkojen ja varsinkin viime viikon ajan on meillä ollut erittäin rakentavaa vuoropuhelua. Olen kiitollinen siitä. Oli ilahduttavaa saada olla Strasbourgissa, kun keskustelimme Kapison Ruisin mietinnöstä ja Sakurafan mietinnöstä Primasta. Haluan kiittää teitä kaikkia Priman parissa tehdystä työstä. Mielestäni komissio sai aikaiseksi hyvän lopputuloksen, mutta siitä syystä, että te olitte olemassa auttamassa meitä pohtimassa näitä kysymyksiä. Teimme hyvää yhteistyötä ja jos olen jostain kovin ylpeä tämän kahden ja puolen vuoden kautta aikana, se on nimenomaan Prima ja haluan kiittää teitä tarjotusta avusta koko tuon Prima-matkan aikana. Matkahan oli pitkä, mutta pääsimme hyvään lopputulokseen. Näin tulin tänne tänään paikalle käsittelemään kolme eri aihetta joista ensimmäinen on todella tärkein näistä. Horisontti 2020 väliarvio ja sen jälkeen kerron vähän myös vuoden 18, 19 ja 20 työsuunnitelmista ja tulevista innovaatio-ohjelmista, joita pohjoita nimitti Horisontti 2027. Katsotaan, mikä sille lopulle, lopuksi nimeksi tulee. Mielellään kuuntelen nimiehdotuksia teiltäkin. Kaikki nämä kolme kysymystä, väliarvio, työohjelma ja seuraava tutkimus- ja kehityksen puiteohjelman numero yhdeksän ovat tärkeitä. Kapison Ruisia kiitän myös arvioinnista, joka kohdistuu horisontti 2020. Viime viikon täysistuntokeskustelun jälkeen huomasimme, että mietinnössä on aika samankaltaisesti ymmärretty sitä, mikä meidän mielestämme on tulevaisuus, siihen liittyvät mm, mahdollisuudet ja vaikeudet. Ja saimme kuulla erittäin tärkeää työpanosta myös seuraavaa ähm, tutkimus- ja innovointiohjelmaa varten. Katso myös nyt sitä, millä tavalla olemme arvioimassa Horisontti 2020 ohjelman onnistumista ja tätä väliarviota. Miltei 3500 vastausta on tullut. Nämä vastaukset on saatu 69 eri maasta. Se oli erittäin mukava yllätys ja saimme yli 300 kannanottoasiakirjaa. Luulin, että luvut olivat vääriä, kun näin ne, sillä ne vaikuttivat valtavan suurilta. Varsinkin siitä syystä, että panoksia tuli kaikkialta, Euroopasta ja Euroopan ulkopuoleltakin. Mielestäni se on aivan upea juttu. Ohjelma, joka on tunnettu kaikkialla, myös Euroopassa eikä pelkästään siellä. Ja minun mielestäni meidän tulisi sitä ehdottomasti vaalia. Viisi viestiä teille sen suhteen, mikä minun käsitykseni on tuosta neuvotteluprosessista ja arvioinnista, jonka teimme. Ensimmäinen osio koskee sitä, että horisontti 2020 pidetään hyvin toimivaksi ja erittäin relevantiksi ohjelmaksi, joka on oikea-aikaisesti täyttämässä tavoitteitaan. Horisontti 2020 tavoitteet ovat edelleenkin erittäin relevantteja EUn globaalien prioriteettien valossa. Ne ovat näin tärkeitä, kuten myöskin maaseudun tavoitteiden kehittämisessä. Tärkeää on myös se, että meillä on tulossa kestävän kehityksen tavoitteita. Selkeästi näkyy myös tästä evaluaatiosta, jonka teimme. Samalla itse ohjelma on osoittanut, että voimme olla joustavia. Ja me osoitimme sen Ebola- ja Zika-kriisien aikana, kuten myös muiden kriisien aikana. Osoitimme, että kykenemme joustavuuteen. Horisontti 2020 Olemme saaneet yli 145 000 ehdotusta sen puitteissa tähän päivään mennessä. Ja poliitikkona toteaisin, että kun katsotaan sitä, että miten suuri koneiston täytyy olla, jotta se voi käsitellä edes 145 000 ehdotusta. Jos me rahoittaisimme kaikki nämä ehdotukset, niin silloin puhuttaisiin noin 255 miljardista eurosta, jos siis maailma olisi täydellinen ja siihen kykenisimme. Valitettavasti kuitenkin tosiasia on se, että emme kykene rahoittamaan edes kaikkia erinomaisia ohjelmia. Kykenemme rahoittamaan yhden neljästä aivan erinomaisesta ohjelmasta. Ja tämä on asia, johon, jota meidän täytyy käsitellä tulevaisuudessa. Toinen viesti koskee yhteistyötä. Ja tämä kysymys esitetäänkin aika usein kysytään siitä, millä tavalla olemme sen suhteen edenneet. Jonkun verran on kritisoitu sitä, että vaikuttaisi siltä, että me tee yhtä paljon kuin aiemmin yhteistyön saralla. Luvut kuitenkin ovat samankaltaisia kuin seitsemässä puiteohjelmassa. 75 prosenttia kaikesta rahoituksesta tähän mennessä on suunnattu sellaisiin välineisiin, jotka tukevat yhteistyövälineitä. 75 prosenttia siis loput menevät eurooppalaisiin tutkimuskeskuksiin. Ja sitten meillä on myös tämä PK-yritysväline, joka on aivan erinomainen. Yksi viidestä enemmänkin näistä julkaisusta, joita meillä on, pohjautuvat yliopistomaailman ja yksityisen sektorin väliselle yhteistyölle. Se on tärkeää, sillä on nähtävissä, että yksi niistä muutoksista, jota meillä on akateemisessa maailmassa, on se, että tällaista yhteistyötä täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy olla siihen valmiita. On nähtävissä, että monet julkaisuista, ja olen saanut nähdä tämän myös matkallani Irlantiin, Irlannin tapauksessa, on, siellä on indikaattori, joka osoittaa, että ne, jotka ovat yksityisen sektorin, yliopistomaailman ja teollisuuden välissä vaikuttavat huomattavasti enemmän. Eli meidän täytyy jatkaa tähän tämän kaltaista rahoitusta. Huomattavaa on myös se, että meillä on erilaisia tutkimus- ja innovaatiotoimia, jotka tulevat 130 maasta – on varmasti hyvin harva ohjelma maailmassa, jos mietitään niitä suuria maita ja maamäärää, jossa näin moni ihminen on mukana, näin monista eri maista. Eli se, että ollaan avoimia maailmaan päin on todellisuutta. Kolmas viesti arviossa on se, että horisontti 2020 on oikea-aikainen ja kustannustehokas. On varmasti selvää, että ihmiset huomioivat, että Horisontti 2020 ohjelma on yksi kaikkein yksinkertaisimmista ja vähiten byrokraattisista ohjelmista Euroopassa. Silloin kun kuulimme eri tahoja yksinkertaistamisprosessin puitteissa, siis toinen yksinkertaistamisaalto, niin tuo viesti oli selvä. Horisontti 2020 on paljon yksinkertaisempi kuin moni kansallisista ohjelmista ja Ja parlamentti myös edellisellä kierroksella totesikin, että tarvitaan yhtä säännöstöä ja että epäsuorat kustannukset pitäisi rahoittaa 25 prosentin kiinteillä summilla. Kaikki tämä on ollut tärkeässä asemassa, kun katsotaan kustannustehokkuutta ja menestystä, joka ohjelma on saanut aikaiseksi. Ja siitä syystä vi- neljäs viesti olisi se, että horisontti 2020 on edelleenkin erittäin pieni pisara valtameressä. Kun katsotaan sitä, että horisontti 2020 on 28 prosenttisen luvun kuva. Me olemme 8 prosenttia siitä, mitä Euroopan sinustana tieteeseen, ja myös 8 prosenttia Euroopan unionin budjetista. 28 prosenttista lukua siis, mutta aivan eri luvut, ja se osoittaa paljon. Kun aika äskettäin tapasin samankaltaisen ohjelman puheenjohtajan Yhdysvalloissa, kysyin mikä siellä on tämä budjetti, ja hän puhui monesta miljardista vuosittain. Ajattelen, että hän on väärässä, koska luku ei voi olla niin suuri. Toinen kohta on se, että Yhdysvaltain kaltaisessa maassa liittovaltiotasoinen rahoitus unionitasolla siis, että se on vain 8 prosenttia Yhdysvaltain kaltaisessa maassa se on yli 50 prosenttia. Eli me olemme pieniä prosenttiosuuden mukaan tarkkailtuna, mutta, mutta sitten meillä on tietysti se tosiasia, että meidän rahoituksemme on erittäin rajallista Euroopan unionin tasolla. Tulevaisuudessa siitä syystä minun, täytyy, minun, minun mielestäni meidän täytyy katsoa tätä toisin silmin ja pyrkiä viemään tätä eteenpäin. Tiedän, että tässä aika on loppumassa. Five minutes. And very good. Perfect. And so the fifth, Six. perfect. The fifth and final. Uh, Viides ja viimeinen viesti tämän, tälle päivälle tästä väliarviosta oli se, että keskittymällä tieteelliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin Horisontti 2020 on oikea-aikaisesti mukana kasvattamassa Euroopan unionin taloutta ja viime viikolla minulla oli tilaisuus myös olla täysistunnossa toista kertaa keskustelemassa Labachovan ja Ajala niin mietintö, joka koskee kustannustehokkuutta. Hyvin ylpeänä sain nähdä, että tuo mietintö tosiaan tunnustaa sen, että me olemme kustannustehokkaita, me hoidamme hyvin tieteen, tiedepuolemme. Kun nähdään, että tieteelliset julkaisumme ensimmäistä kertaa sen mukaan mitattuna kuinka paljon niitä siteerataan, ovat ohittaneet Yhdysvaltojen, että meillä on enemmän näitä siterauksia kuin mikä on maailman keskiarvo ja kaksi kertaa yli sen. Se merkitsee sitä, että me emme pelkästään ole kustannustehokkaita, vaan me olemme ylipäätään tehokkaita siinä, mitä teemme. Ja kun tarkastellaan talouden vaikutuksia, eilen sain käydä Norjassa hienossa musiikki- ja tiedefestivaalissa ja Nobelin palkinnon sanoi kaikille huoneessa, että on todistettu, että kasvu ja yli 60 prosenttia kasvusta tulee innovoinnista ja tieteestä. Että me teimme laskelman tässä evaluaatiossa ja sanoimme, että joka vuosi kun investoimme ohjelmaan, me voidaan lisätä 6-8 kertaisesti tätä BKTtä vuoteen 2030 mennessä. Väliarvion puitteissa siis voisin todeta, että meidän täytyy jatkaa tällä linjalla ja haluaisin vielä halusin ottaa esille sen, mitä meidän mielestä pitäisi parantaa. Halusin mielellään kuulla palautteenne. Meidän täytyy parantaa eri alueita. Käsittääkseni ensimmäinen alue, joka tulee tässä suhteessa mieleen, liittyy ylitarjontaan nimenomaan se, mitä täällä esitin, että me tarvitsemme yli 60 miljardia, jotta vain voisimme rahoittaa kaikki ne neljä ehdotusta. Nyt kykenemme rahoittamaan yhden neljästä. Haluaisimme kyllä rahoittaa vielä kolme, jotka ovat hyvälaatuisia. Emmekä siihen kykene. Olin kovin ilahtunut siitä ja kyllä todella kiitän teitä siitä ehdotuksestanne, että tätä 120 miljardia suunnattaisiin vielä tähän rahoitukseen. Hienoa rohkeutta. Haluamme siis työstää tätä ylitarjontaa. Haluamme tehdä selvemmäksi sen, että asiat voidaan hoitaa toisella tavalla, että aikaa ei hukata siihen, jos ei pääse loppukierrokselle. Toinen alue, jonka puitteissa olemme työskennelleet voimakkaasti ja olette tässä olleet hyödyksi, Olette kovasti auttanut komissiota ajatuksesta, mitä voidaan tehdä haittavan innovoinnin kohdalla. Kun tiedämme, että asia etenee hyvin ja tässä pääsimme eurooppalaisen innovaationeuvoston ajatukseen, olette, olette erittäin tärkeässä asemassa, kun olette tukeneet komissiota tässä hankkeessa, kun olemme pyrkineet pääsemään jotenkin enemmän eteenpäin. Asia täytyy panna, jos näin ei tehdä, niin silloin meillä on ongelmia edessämme. Eilen olin yrityksessä, on sanottu, että meidän ohjelmiin on yritetty liittyä ja joskus kieltäydyttiin siitä syystä, että tätä yritystä pidettiin liian innovatiivisena. Ja minusta nuo esimerkit ovat sellaiset, että niitä ei kyllä pitäisi syntyä. Itse asiassa henkilö tuottaa sähköä kasveilla, Plants-niminen yritys Anakomaista, mutta koska hän oli sekä kasvi- että sähköpuolella, hän ei kykennyt saamaan rahoitusta meiltä. Kolmas kohta koskee vielä yhteiskunnan mukanaoloa ja ajatusta siitä, että meidän täytyy enemmän olla kohdennettua innovointia ja tiedettä. Kun Kennedyllä oli ajatus siitä, että ihminen lähetetään kuuhun, niin Siinä oli enemmän kyseessä kuin pelkkä kuuhun lähettäminen, vaan yleismotto siitä, että nyt täytyy saada asiat käynnistettyä. Aina muistan tarinan talomiehestä, joka oli siivoamasta, kun Kennedy oli tulossa Nasaan vierailulle ja talomies siivosi. Ja Kennedy kysyi, mitä teette? Siivoja vastasi, että minä olen tässä auttamassa, että saadaan se mies sinne kuuhun. Niin se kertoo siitä, että miten ihmiset saadaan enemmän mukaan. Lopuksi teidän tiedätte, että me tarvitsemme työohjelmaa 2018-2023 vuotta ja olemme työstäneet tätä asiaa kaikkien tahojen kanssa, jotka ovat olleet mukana, kuunnelleet myös paljon kollegoita. Meidän tulee nimittäin määritellä prioriteetit. Prioriteetithan tunnette. Niistä olen täällä paljon keskustellut, mutta meidän täytyy myös tehdä tämä työ seuraavien kuukausien aikana ja meidän täytyy hoitaa se hyvin. Joten uskoakseni voimme kyetä näin alkoimaan rahat sellaisella tavalla, että me voimme ratkaista nämä ongelmat. Ja lopuksi yhdeksättä puitoimaa silmää pitäen kysymys on huippuosaamisesta ja vaikutuksesta, avoimuudesta Näiden kolmen tavan avulla meidän tulisi suhtautua ohjelman tulevaisuuteen, onko kyseessä sitten horisontti 2027, tai mikä se nimi nyt sitten ikinä onkaan. Ainoa tapa, jolla voidaan perustella ohjelmamme lisäarvoa, on koska sen täytyy olla erinomainen, sen täytyy olla avoin ja sillä täytyy olla vaikutus. Kaikilla niillä eri tavoilla vaikutusta mitataan yhteiskunnallisesta vaikutuksesta parempaan yhteiskuntaan. Ja minusta meidän täytyy pohtia siis tiedettä innovointia. Päätänkin tähän. Meidän tulee pohtia myös uutta tutkimuksen puiteohjelmaa, joka on tieteen ja innovoinnin ohjelma paremman yhteiskunnan hyväksi. Sitä ihmiset meiltä odottavat ja se meidän täytyy tehdä. Kiitoksia. Eh, commissioner. Kiitokset herra komissaari. Valiokunta yksimielisesti hyväksyi tämän kollegan esityksen ja myöskin kaiken, mitä te sanoneet, joten tässä ilman muuta teillä oli mahdollisuus käyttää niin pitkä puheaika kuin tarpeen oli. Nyt sitten eh, koordinaattoreiden puheenvuoroihin ja sitten ryhmäpuheenvuorot EPP ja Kela, olkaa hyvä. Kiitos eh, komission jäsen. Hienoa, että olette täällä. Nämä 330 miljardin ohjelma on tämä seuraava asia. Se on tulevaisuudelle. Ja näinä amerikkalaistuneina aikoina se on ihan hyvä. Eli parlamentin työ otsikon pitäisi olla 130 miljardin työohjelma. Muutama kysymys. Meillä olisi kovasti avuksi Siis me, selitimme teille nämä syyt, mitä äh, tässä tapahtuu tämän kauden lopuksi. Äh, tämä ylitarjonta, pidämmekö me kiinni siitä äh, vai mitä me teemme vai yritämmekö me saada siihen lisää rahaa vai mitä me teemme seuraavat kaksi vuotta. Sitten hieman laajemmassa äh, mittakaavassa tavoitteena on ollut äh, tämä osaaminen, joka viittaa Horisont 2020 ohjelman puitteistoon. Mitä te olette miettineet tästä, kun lähdetään keskustelemaan rakennerahastoista, mutta myös muista rahastoista, uusista äh, rahoitusvälineistä. Creative Europe voisi olla yksi tällainen naapurisohjelma. Mikä on tämä laajempi konteksti seuraavassa puiteohjelmassa. Kolmas kysymys liittyy innovaation nopea reitti. Tämä on otettu hyvin positiivisesti vastaan. Sitä on kuvailtu yksi, yhdeksi kolmesta prioriteettivälineeksi ja teollisuus on varsinkin ottanut sen hyvin vastaan, varsinkin uudet PK-yritykset. Joten mikä on tämä tulevaisuus? Onko tarkoitus kaksinkertaistaa sen budjetti ja tuleeko siitä ihan täysi ohjelma ja että se liitetään ei siihen Ja viimeinen kysymykseni liittyisi siihen, mitä te puhuitte tästä, että mitä yleis- tai suuri, mitä väestö pitää menestyksenä. Mitä ovat ne projektit, joita laajempi väestö ymmärtää, joka olisi poliittisesti myytävissä? Koska minusta tämä on erittäin tärkeää nyt taloudellisina tiukkoina aikoina osoittaa, viitata johonkin, joka on ymmärrettävä ihmisille. Ei ehkäpä intellektuaalisesti ihan se, mitä me toivoisimme, mutta poliittisesti Tämä olisi meille hyvin tärkeää. Kiitos. Thank you very much on behalf of S- Kiitokset ja ST-ryhmästä. Rova Kavason Ruiz. Presidente, en primer lugar... Kiitokset. Kiitos komission jäsenille tästä puheenvuorosta. Puiteohjelma 9 liittyvät tiedot olivat varsin mielenkiintoiset ja todella myös eh, parlamentti on ajanut juuri näitä asioita. Sitten esittäisin vielä kaksi kysymystä. Ensinnäkin kysyisin seuraavaa. Kysyisin, mitä tapahtuu uudelle ohjelmalle ja onko mahdollista, että jäsenmältä saataisiin eh, lisäbudjettia ja tämän lisäksi kysyisin vielä, pitääkö paikkansa, että Kanada äm, haluaa olla tässä osallisena liittyen tähän puiteohjelma yhdeksäiseen ja horisontti 2020 loppuosaan. Ja sitten vielä lopuksi kysyisin erästä yleisluontoisesta asiasta. Totesitte, että uusi puiteohjelma sinällään on vain piisara meressä, jos halutaan todella taata kilpailukyky sillä tasolla kuin toivottavaa olisi, tarvittaisiin paljon suurempaa panostusta, mutta kysyisin kuitenkin, miten näkisitte ehm, mahdollisuuden mahdollisesti lisätä varoja yhdeksänteen puiteohjelmaan? Ja toisaalta sitten, eh, miten tässä yhteydessä voidaan hyödyntää muita rahastoja ja näin lisätä synergiaetuja. Tärkeähän olisi, että jäsenmaat todella pääsisivät tähän toivottuun prosenttiasteeseen. Viestintä ja konsultaatiot liittyen horisontti 2020 ovat tärkeä asia ja haluaisin muistuttaa siitä, että parlamentti on laatinut myöskin mietinnön ja pitänyt kuulemistilaisuuden näistä kysymyksistä. Ja tärkeää olisi löytää, löytää sopiva yhteinen puitteisto juuri kun tarkastellaan tulevaa puiteohjelmaa. kysyisin, eh, miten te suhtaudutte tähän asiaan? Tehän tarvitsette myös Euroopan parlamentilta tukea tälle uudelle ohjelmalle. Millaiseksi sen toivoisitte? Kiitokset ja seuraavana ALDE-ryhmän puheenvuoro. Jaroa, Erik, olkaa hyvä. Um, uh, commissioner, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari tästä selityksestä. Minulla on muutama näkemys sanottuna. Toivon, että komissio tekee tästä FP9 hyvän tekstin, sellaisia, joita voimme tukea. 120 miljardia, josta puhuttiin, siinä ei ole kysymys pelkästään rikkaudesta, vaan siitä, että sitä todella tarvitaan Euroopan huippuosaaminen ja vaikutus. Sitä tarvitaan myös, olemme jälkiunassa ja rakennerahastot, kuten kollegani jo totesikin, Meillä täytyy olla jonkunnäköinen yhteys rakennusrahastojen innovoinnin ja tutkimuksen ja horisontti 2020 ja tutkimusohjelman yhdeksän välillä. Jään odottelemaan hyvää yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitos. Thank you very much. Um, Mrs. Dalunde on behalf of Greens. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, for attending this. Kiitos eh, komission jäsen, että tulitte tänne keskustelemaan kanssani. Minulla on kaksi kysymystä ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Horisont 2020 kohta 10 sanoo, että tavoitteen pitäisi olla 60 prosenttia. Horisont 2020 budjetista pitäisi äh, osoittaa kestävän kehityksen tutkimukseen. Ilmastoon liittyvät äh, kulut ovat noin 25 prosenttia sitten äh, kokonaisbudjetista. Kaikesta huolimatta arvioinnissa, jonka komissio teki, kävi ilmi, että tässä ollaan jäämässä tämän tavoitteen, tavoitteesta jälkeen. Me vihreät emme pidä tilannetta hyväksyttävänä, joten kaksi kysymystäni ovat seuraavat. Mitä komissio tekee tähän tilanteeseen puuttumiseksi? niin, että me voimme olla varmoja siitä, että saavutamme tavoitteemme. Toisekseen, onko komissio valmis menemään pitemmälle FP9, ottaen huomioon sen, että Euroopan parlamentti edellisessä Strasbourgin istunnossa hyväksyi vihreiden tarkistuksen, jossa priorisoidaan rahoitus ilmastonmuutostutkimukselle. Thank you very much. Um, Kiitokset. Ja sitten seuraaviin puhujiin, Kut Jeska ensin, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie komisarzu, że... E, Kiitokset e, komission jäsen. Kiitos ensinnäkin, että pääsitte tänne valiokunnan kokoukseen. Ja haluaisin esittää teille kysymyksen. Tässä jo kollegat viittasivat kesäkuussa hyväksyttyyn päätöslauselmaan. Päätöslauselmahan siis hyväksyttiin ja 520 puolesta ääntä annettiin, eli varsin laajan tuen se taakseen sai. Toisaalta esiin nostettiin hankaluuksia, joihin on ilmätty Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Ja näin ollen eh, kysyisinkin, miten olette ajatelleet, että nämä ongelmat olisi mahdollista hoitaa? Tämä asia askarruttaa meitä, eli jotain konkreettisempaa olisi hyvä kuulla. Me emme omassa esityksessämme menneet kovinkaan eh, konkreettisiin korjausehdotuksiin. Ja ajattelimme, että te komissaarina voisitte antaa meille tästä hieman lisää tietoa. Sitten eh, eurooppalainen tulostauko julkaistiin tänään ja se osoittaa, että Eurooppa jää innovatiivisuudessa jälkeen varsin monista maista, Yhdysvalloista, Japanista, Kanadasta, Australiasta muun muassa. No tämä nyt ei tarkoita sitä, etteikö edistystä olisi lainkaan ollut, kun esimerkiksi puhutaan innovatiivisesta kehityksestä ja mahdollisista julkaisuista, mutta silti minua kiinnostaisi kuulla, minkä tyyppisiä lisätoimia komissio on ehkä ajatellut, jos halutaan tilannetta parantaa, varsinkin kun innovatiivisuudesta ja innovaatioista puhutaan kuinka olisi mahdollista saattaa Eurooppa jälleen eturintamaan näissä asioissa. Eli olisi erittäin tärkeää, että kunnianhimoiset hankkeet erityisesti huomioidaan ja saavat tarvitse, tarvitun tuen. miten esimerkiksi ei se, että aiotaan kehittää, miten laajasta budjetista siihen liittyen olisi kyse ja milloin vihdoin viimein päästään perustamisvaiheeseen, sillä tämä uusi keskus mahdollisesti, uusi elin mahdollisesti saattaisi olla juuri tämä tärkeä kannustin ja voisi viedä näitä asioita eteenpäin. Eli toivoisin, että voisitte juuri näistä konkreettisista asioista antaa hieman lisätietoa. Kiitokset. Ja Rubik seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Minä olen myös budjettivaliokunnan jäsen ja sen vuoksi esitänkin aina kysymyksen, kun me puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä, että miten, minkälaisen taktisen lähestymistavan me tulemme valitsemaan, koska Brexitillä tulee olemaan tässä myös oma roolisi ja Eli riippuen siitä, minkälaisen mallin Iso-Britannia sitten va- valitsee, voidakseen olla tulevaisuudessakin mukana. Ja silloinhan se tulisi lisäämään meidän budjettia. Mutta eh, mehän aina, meidän pitäisi vaatia oikeastaan budjetin kaksinkertaistamista, koska silloin keskustelu ministereiden kanssa – voisi lähteä siihen suuntaan, että kuinka paljon he lähtevät äh, vähentämään meidän äh, vaatimuksiamme. Eli meidän pitää tavallaan vaatia enemmän ja ministerit tekevät sitten leikkauksia. Ammattiasioista minua kiinnostaisi, miltä kieliteknologia näyttää. Koska viime kuukauden aikana on tapahtunut, viime kuukausien aikana on tapahtunut hyvin nopeita kehityskulkuja – ja toinen asia, joka on hyvin mielenkiintoinen, josta on myös aikaisemminkin täällä aamulla puhuttu, eli evästeistä ja kaikista näistä algoritmeista, joita verkot mahdollistivat, tekoäly, joka on myös tässä mukana. ja yksityiset julkiset kumppanuudet siinä tässä ohjelmassa, jossa käsitellään nimenomaan virtuaalista maailmaa. Ja että Eurooppa olisi tässä äh, kehityksessä ja strategiassa mukana. Kolmas kysymys äh, liittyy äh, pattereihin. Me olemme oppineet, että litiumpatterit tai akut voivat ryhtyä palamaan. Mitä sitten, jos on auto, jossa 400 kilon litiumakku parkkihallissa syttyykin palamaan. Esimerkiksi Strasbourgissa kymmenen autoa, jolla on tällainen akku, en voi kuillakaan, mitä siellä voisi tapahtua, jos ne syttyvät palamaan. Minkälaista tutkimusta tässä on ollut, minkälainen ohjelma on asian kehittelemiseksi edelleen? Ja samoin tämä liittyy myös näiden akkujen painoon. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitokset ja herra Martta, olkaa hyvä. President, äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin kriisiaikana kulttuuri ja innovointi, nehän ovat ensimmäiset budjetit, joita leikataan, koska lyhyen aikavälin ihmisille, ja heitähän on paljon, ajatellaan, että sieltä ei saada riittävän nopeasti tuloa. Ja kaikki nämä haluavat, että saadaan tulokset heti aikaiseksi. Ja se, mikä häiritsee tässä teidän esityksestänne, on, että todellisuudessa eihän se ole se ajatus, joka meillä on. Te viittaatte siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ja kun me, ja me käy piilauksessa, niin saa huomata, että siellä on paljon eurooppalaisia tutkimustyössä. Heillä on siellä mahdollisuus toteuttaa sen huomattavasti paremmin. Minun on kysymys teille. Innovaatio, miksi, mutta ketä varten ja Minkä takia? Mehän olemme tutkimassa nyt energiapolitiikkaa, kestävää kehitystä, uusia energialähteitä. Tämähän on prioriteetti Euroopan unionissa kansalaisten edun ja koko planeettamme edun mukaisesti. Mutta te olette rahoittaneet useita tutkimuksia, esimerkiksi tuulivoimaan liittyviä tutkimuksia, ja sitten on paljon yhteisrahoitusta varsinkin äärialueilla, kun tuotetaan sähköä, pintaveden ja pohjaveden avulla, en nyt tullut mikään asiantuntija tässä, mutta sitäkin menetelmää käytetään. Meillä on erilaisia prototyyppejä myös. Joko nämä prototyypit vanhenevat paikan päällä siitä syystä, että niitä ei kehitellä, niitä ei tueta riittävästi. Sitten COP21 siellä Täytyy olla todella kunnianhimoisia, jos halutaan päästä alle tämän kahden lämpenemisasteen. Se merkitsee sitä, että koko periferinen alue jätetään huomiota. Näin, niin tuomitaan vielä toisenkin kertaan hukkaan. Kaikki öljy, hiilet, mitkä ovat yhä saastuttomampia. Niitä käytetään enemmän, mutta niitä ei, koska siellä ei saada riittävästi tukia. Meillä on tehokkuus, joka meidän tavoitamme. Me katsomme sitä, millä tavalla voimme saada eurooppalaisen politiikan toimimaan tässä suhteessa, mutta ei meillä voi olla sellaista komissaari, joka sanoo, että no innovointi on tärkeää, jatketaan, jatketaan, mutta sitten toisaalta on komissaari, joka sanoo, että no oi, oi, ei meillä nyt ole karittavasti rahaa tätä rahoittamaan. Voidaanko kaikki tämä nyt saada kohdalleen huomisesta lähtien ja antaa sellainen budjetti, joka auttaa kehittymiseen – jotta voidaan saada hyötyä tästä alueesta kaikkialla. Kiitoksia. Um, thank you very much, colleague. Niebler, niin, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä komission jäsen. Minulla olisi muutama ihan lyhyt kysymys. Ensinnäkin tämä puolivälin arviointi. SMI-välineestä hän halusi jotain todeta, eli se vastaanotto on ollut hyvä, mutta ehkä voisitte vielä jatkaa tästä hieman. Ja sitten toinen kysymys. Meillä on melko lailla paljon perustutkimusta Saksassa ja kysyisin teiltä, tiedättekö kuinka suuri on innovaation osuus silloin, kun puhutaan perustutkimuksesta? Ja kolmas tärkein kysymykseen liittyy aikaan horisontti 2020 jälkeen. Viittasittekin jo yhdeksänten puiteohjelman Eli tiede ja tutkimus paremman yhteiskunnan vuoksi olisi tässä otsikkona. Kysyisin onko teillä selkeämpää mielikuvaa siitä, mitkä aiheet on tarkoitus erityisesti nostaa esiin silloin, kun tarkastellaan yhdeksättä puiteohjelmaa ja aikaa sen jälkeen? Very much. Kiitokset, herra Danica. Komisar, și <clears throat> vă mulțumesc că ați venit uh, în fața Kiitos uh, siitä, että tulitte tänne meidän valiokuntaamme tähän keskusteluun. Kiitokset myös teidän puheenvuorostanne. Se oli minusta hyvin puhuva. Ikävä kyllä, ihmiset, eh, jotka tietävät, miten varat toimivat ja miten niitä käytetään Horisont 28 ovat harvassa. Tämä esittely oli meille hyvin hyödyksi. Minulla on muutama kysymys teille aiheesta, josta me täällä Itressä olemme keskustelleet. Olemme kovin huolestuneita siitä, että huolimatta kaikista meidän ponnisteluistamme vähentää hiilidioksidipäästöjä niin liikennealan hidas edistyminen vetää mattoa tämän alta. Ymmärtääkseni pääsyy tälle on se, että Euroopan teollisuus, teollisuudella ei ole käytössään kaikkea sitä teknologiaa, jota se tarvitsisi, jotta voitaisiin esimerkiksi valmistaa sähköautoja, jotka voisivat kulkea pitkiäkin matkoja. Aiotteko te eh, tukea tutkimusta tällä sektorilla, koska tässä nyt on eh, sellainen tilanne, että me joko voitamme tai häviämme, ja jos emme toimi, niin me todellakin häviämme. Kiina on tehnyt valtavia edistysaskeleita ja tuottaa sähköautoja ja busseja. Euroopassa edistys on ollut hyvin hidasta, kehitys on ollut hyvin hidasta. Ja tämä johtuu myös äh, sektorin tuottajista, jotka ovat kieltäytyneet tarjoamasta äh, kuluttajille sähköautoja äh, sen vuoksi, ja myös sitä, että ei ole paikkoja, missä niitä voisi ladata. Me olemme tässä nyt kilpailuasemassa USAn kanssa ja ää, mahdollisimman vähän toivon mukaan hoitokysymyksissä ihmisiä haluaisi lähteä USA. Monet ihmiset haluavat mennä hoitoihin USAhan sen vuoksi, että diagnostisointitekniikka siellä on hyvin kehittynyttä. Euroopassa ihmis, ihmiset eivät myöskään saa yhtä edistynyttä hoitoa kuin USAssa. Tapasin tänään erään järjestön edustajia, järjestö, joka edustaa vatsa äh, syövän äh, uhreja. Ja esimerkiksi Euroopassa äh, e- erikoistuneet klinikat ja tutkimusohjelmat eivät voi vastata siihen tarpeeseen, hoitotarpeeseen, mitä Euroopassa on. Tilastot osoittavat, että me emme ole oikealla tiellä. Minä arvostaisin kovasti vastausta. Tiedän, että tämä nyt ei välttämättä ole ihan teidän mandaattinne keskiössä, mutta minusta tämä voisi olla meille kaikille aika lailla hyödyksi. Thomas. Kiitokset. Kiitos ja tervetuloa, komissaari. Teillä on hyvä slogan, kun toteatte, että tähän tulisi saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja konferenssissa todettiin Get to Zero to 20. Cut to Zero to 2050, eli tämä ehkä kannattaa pitää mielessä. Mutta Tämä ei koske pelkästään teknologioita, vaan myöskin verkostoja, verkkoja ja tätä sosiologista ulottuvuutta, eh, kaupungit ja niin edelleen. Ja kysyisin seuraavaa energia, älykäs Eurooppa erillisenä ohjelmana. Mitä sille on tapahtunut? Onko se erillinen ohjelma? Ja kysyisin, miten seuraavassa vaiheessa on tarkoitus nämä pehmeämmät eh, asiat liittyen energiaan, liikenteeseen ja niin edelleen tuoda paremmin näkyviksi? Sillä Tätä olemme eh, aina pitäneet tärkeänä, mutta se on nyt jäänyt vähän syrjään. Ja sitten vielä akuista. Nikas eh, toi esiin juuri samat asiat, jotka minäkin olisin halunnut esiin tuoda. Tuota, mm, sähkölinja-autoa Kiinassa 7000 Euroopassa. Me olimme johto roolissa näissä kysymyksissä, mutta emme ole enää, ja tilanne on vielä huonompi, kun puhutaan tavallisista autoista. Jos Eurooppa ei pysty rakentamaan täällä, niin 30-40 prosenttia lisäarvosta autoteollisuuden osalta ähm, häviää pois Euroopasta. Ja siksi kysyisin, mihin tässä nyt ollaan menossa. Eli tämän ja tulevan sukupolven akut, e, miten ne huomioidaan, kun on ajatuksena kuitenkin e, tehdasteollisuus. Eli tarvitaan e, voimaloita. Muutama meillä vielä on, mutta tarvittaisiin myöskin vastaavaa tuotantoa autoteollisuutta varten. Kun ajatellaan, mitä tapahtuu Kiinassa, siellä on juuri nyt menossa 5 eh, miljardin ja 23 miljardin eh, euron investoinnit ja kysyisin, miten me tänne saisimme samanlaisen kriittisen massan. Ja innovatiivisissa yhteyksissä. Ehkä olette olleet yhteydessä myös Kiinaan ja voisi olla hyvä, jos hieman ainakin yhteenvedonomaisesti kertoisitte, mitä siellä tapahtuu ja mitä sieltä ehkä olisi meidän syytä oppia. Kiitokset ja rouva Very much. Uh... Kiitoksia. Kollegat ovatkin esittäneet monet näistä näkemyksistä jo, jotka halusin siis esittää, mutta jatkan vielä muutamasta muusta asiasta. Tässä jatkan siitä, mitä kollega sanoi. Eli kun puhutaan syövätutkimusjärjestöjen kanssa, niin jotkut niistä ovat huomanneet, huomauttaneet, että ne työskentelevät tietyillä alueilla. Ja on sanottu, että yksittäisten tutkimusalojen välillä ei ole riittävästi yhteistyötä, kun taas sitten jos niitä koordinoitaisiin paremmin, ne saisivat paljon parempia lopputuloksia aikaiseksi kuin yksittäin. Ja tästä pääsenkin siihen, että meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla voimme paremmin viestittää kansalaisten kanssa, jotta nähtäisiin niitä lopputuloksia, joita tässä on käynnissä. Ja tarkasteltaisiin sitä, minkälaisia hoitomuotoja saataisiin aikaiseksi tai parannuskeinoja. Toinen kysymys koskee näitä yksi neljästä onnistumistasoa tai läpimenotasoa ja se, että kolme neljästä ei mene läpi ja millä tavalla sitä voitaisiin hoitaa paremmin. Tämähän saattaa johtaa siihen, että ihmiset eivät ole riittävän kiinnostuneita. Kollegat voivat varmasti paljon paremmin käsitellä tätä kysymystä ja varmistautua siitä, että saadaan jotain aikaiseksi ja hyödyntää, voidaan paremmin hyödyntää tietoja jäsenvaltioiden vahvuuksia. Kansallisesti tiede on myös sellainen mekanismi, jonka avulla voidaan saada useampi ihminen mukaan. Ja lopuksi äh, olisi kyllä väärin, jos ei mainitsisi. Ja kyllähän se tässä erinomaisessa raportissakin oli, joka viime, vuonna, viime viikolla julkaistiin. Eli että Britannia pidetään mahdollisimman lähes yhteistyössä Euroopassa niin pitkään kuin mahdollista. minun ajatuksen siitä, miten huono ajatus Brexit on, on kyllä kirjattu ylös moneen kertaan. Mutta toivottavasti tässä nyt kuitenkin mennään eteenpäin. Meillä on varmasti paljon yhteistä hyötyä saatavana siinä, että olemme lähes yhteistyössä, mikä selkeästi merkitsee sitä, että yhdistynyt kuningaskunta on myöskin panostamassa muodossa missä hyvänsä niin tähän tulevaisuuteen. Pelkästään budjetti, ei siis myös budjettimielessä, ei pelkästään muussa mielessä. Oi. Herr Kommissar, auch herzlichen Dank. aion äh, hämmästyttää teidät äh, sillä, että en nyt lähde tässä puhumaan äh, erityisestä tutkimusaiheesta, vaan haluaisin jatkaa siitä, mistä te puhuitte, että että nykyinen tutkimuspolitiikka Horizon 2020 on ollut hyvin menestyksekäs ja puhutte siitä vain po- positiivisesti. No, mitä sitten seuraavassa pitää muuttaa? Pitääkö meidän joka kerta, kun me teemme uusia tutkimuksen puiteohjelmia, olivat ne nyt nimeltään mitä tahansa, pitääkö meillä aina antaa sille uusi nimi ja uusia ideoita? Vai emmekö me voi sitten eh, vain jatkaa sitä, mikä on hyvä ja antaa sille enemmän rahaa? minusta seuraavan kierroksen tärkein asia on lisää rahaa. Ja jos te sitten vielä tiedätte, mitä voisi parantaa nykyiseen, niin olisin kiitollinen sitä tiedosta. Mutta kuitenkin keskeinen tehtävä on raha, eikä se, että me joka kerta lähdemme keksimään uusia asioita, uusia nimiä, uusia projekteja. Thank you very much, colleague. Um, uh, Madame Toya. Rouva Toija, olkaa hyvä. Kiitos. Valitettavasti en voinut olla paikalla, kun alustitte tämän aiheen. Minulla oli muuta erittäin tärkeää. Mutta eh, olisi hyvä, jos ymmärtäisimme, että eh, ehdotukset todellakin eh, tulevat kuulluksi, koska muutoin ei oikein ymmärretä, mitä näille esityksille tapahtuu. Tästä pari esimerkkiä. Kavisonin mietintö on täällä hyväksytty ja tulevatko nämä suositukset osaksi komission politiikkaa vai ei? Nämähän ovat yleisluontoisia suosituksia. Sitten toiseksi haluaisimme olla mukana prioriteetteja valittaessa. Eli kun työohjelmia laaditaan, niin kuka nämä asiat esittää? Paneeli on olemassa varmasti, mutta kuullaanko parlamenttia lainkaan? Jos energiasta puhutaan vaihtoista energiamuodosta, terveydestä, niin on erittäin tärkeää, että niitä painotetaan riittävästi. Ja sitten vielä kolmantena eh, ehkä asiasta on puhuttikin, mutta tämä innovatiivineuvosto, mikä on sen tilanne, e, miten sitä kehitellään. Ja senkin kehittelyssä Euroopan parlamentti olisi mielellään mukana. Totta kai e, monikin ryhmä komissiossa sitä työstää, mutta pitäisin tärkeänä sitä, että kannattaisi hyödyntää myöskin Euroopan parlamentin e, roolia, koska mielenkiintoisia keskustelujahan käydään myös täällä. Ja haluaisin kuulla teiltä, eh, kun painopisteitä valitaan, kuullaanko silloin Euroopan parlamentin näkemystä, eh, onko mahdollista todella eh, menetellä siten, että myös parlamentti saa äänensä kuuluviin näissä kysymyksissä. Tämä kysymys ei suinkaan suuntaudu pelkästään teille, vaan ylipäätään myös kaikille kollegoillanne. Kiitokset. Kysymys vielä tähän loppuun. Guesta, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, bem-vindo mais uma vez à sua comissão. Kiitos. Kiitos, eh, kiitos siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Haluaisin ottaa esiin muutamia huolenaiheita. Horisont 2020 ja sen rahoituksesta Monet kollegat jo puhuivat ilmastoasioista, mutta minun huolenaiheeni ei liity siihenkään, siihen niinkään, vaan enemmänkin tähän osaamisen tietämiseen ja miten sitä rahoitetaan. Budjetti on noussut huomattavasti, se on hyvä asia, mutta kuten olette tietoisia, kuten on sanottu moneen kertaan, niin meillä ei voi olla innovaatiota ilman perustutkimusta – ilman, että investoimme tiedeaineisiin. Ja mikäli me emme näin tee nopeasti, niin silloin innovaatio pysähtyy. On erittäin tärkeää, että me myös lisäämme näitä tukea innovaatioille, mutta jos me ajattelemme perustutkimusta, niin onhan tämän joitain Nobelin palkinnon voittajia, mutta myös humanistisella puolella tutkimusta tarvitaan, jos me haluamme miettiä, millaisessa yhteiskunnassa me elämme, mutta sitä kukaan ei halua rahoittaa. Kaikki, jotka olivat edellisessä parlamentissa, muistanevat, että ne jätettiin lähes täysin pois Horizont 22. Olen siis huolissani humanitaaristen aineiden tutkimuksen rahoituksesta. Olen myös huolissani tutkimuksesta, puolustustutkimuksesta, miten sitä rahoitetaan ja että rahoitusta otetaan muilta tutkimuksilta pois. En haluaisi tällaista budjetin siirtämistä esimerkiksi puolustustutkimukseen. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä, mutta lyhyesti. In terms of my question on the Liittyen näihin muihin ohjelmiin ja ohjelmointiin, haluaisin esittää tästä esimerkin tunnisin tavoin. ITSn osaltahan on ajateltu uutta välinettä uusien teknologioiden osalta – mutta tämä on jälleen erillinen, uusi erillinen väline. Ja sitten on tehty päätös, että haluttaisiin CO2-vapaita pilottihankkeita ja 500 miljardia on tähän kaavailtu. Ja nyt sitten tehtiin päätöstä ja 300, joka on tässä tekninen väline, jaetaankin muihin välineisiin, ei teknologian välineisiin, tai innovin erityistä. Ja tämä on juuri sellainen esimerkki, jossa on olemassa ohjelma, mutta sitten viisi muuta, muuta ohjelmaa ja sitten niistä rahasto ja halutaan saada aikaan jotain suurta, esimerkiksi tämä CO2-hanke, mutta sitten varat jaetaan jälleen melko lailla pirsta loidusti. Tässä oli vielä puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. A, tak, e, mně se moc doprava nechce, tak proto. Tak... En halua tänne ihan oikealle. Neljä pientä huomiota. Ensinnäkin nanoteknologia yhtenä suuntauksena. Toisekseen aamupäivällä me puhumme kaiken maailman asioista. Ja minusta tuntuu, että kollegat eivät aina ymmärrä sitä, että kun on paljon erilaisia uudistuvia energioita, tuuli, vesi, aurinko, niin silloin verkko, verkot pitää vakauttaa. Eli verkot pitää vakauttaa näillä uudistuvilla energioilla, muuten me emme pääse pitemmälle. Esimerkiksi Saksassa verkot ovat jo romahtamassa. Sitten muovi ympäristössä, sekin on tärkeä asia. Kiitokset. Nyt, hyvä komissari, <clears throat> teillä on mahdollisuus vastata, olkaa hyvä. How long do I have? For yours. Perfect. Thank you very much, Mr. President. Hienoa, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ainahan on hienoa saada näin paljon kysymyksiä. Hyvä juttu. Ensin Ellerin ensimmäiset kysymykset hän on aivan oikeassa. Ja minusta tämä esitetty luku, 120 miljardia on oikein hyvä luku ja hänen kommenttinsa siitä, että tämä luku on tärkeä varsinkin vaikeina aikoina tulevaisuudessa. Eller kysyi myös tästä ylitarinasta. Ja ilman lisärahoitusta on hyvin vaikea vastata kysymykseen ratkaista sitä, sillä jos enempää rahaa ei ole, niin vaikutus on sillä olemassa. Ongelma ei silloin kykene ratkaisemaan. Se, mitä voidaan tehdä, on, että pyritään saamaan ihmiset käyttämään vähemmän aikaa tähän prosessiin. Jos joku on tällaisessa kaksivaiheessa prosessissa ja ohitetaan ensimmäinen vaihe ja sitten siirrytään toiseen vaiheeseen ja epäonnistutaan, niin jotain täytyy tehdä. Periaatteessa täytyy lisätä sitten tuota läpipääsy äh, määrää toisessa vaiheessa. Me voimme auttaa hakijoita prosessissa, voimme olla selvempiä sen suhteen, mitä haluamme, mitä vaatimuksia esitämme, niin ettei kukaan tuhlaa aikaansa turhaan Joten Eller, olen samaa mieltä, että en usko, että voimme ratkaista tätä pääongelmaa, joka on rahamäärä tällä hetkellä. Ja näin meille aina syntyy tällainen ylitarjontaongelma, mutta tällaisen kaksivaiheisen prosessin avulla voimme toisessa vaiheessa sitten lisätä toimintaa ja se on asia, joka voimme hoitaa yhdessä. Eller esitti myös tärkeän kysymyksen tästä nopeasta raiteesta tuonne innovaation pariin. Tämä tuli eri kollegoilta eri muodossa. Meillä on paljon pirstaloitumista nimien ja ohjelmien suhteen. Jotkut ovat todella menestyksellisiä, kuten tämä Fast Track to Innovation-ohjelma. Ja ajatus, jota haluaisin tässä pohtia, on se, että meillä olisi tällaisia parhaista parhaimmat ohjelmat, joilla autetaan innovointia. Ja Kaikki tämä nähtäisiin hinnoissa. Ja näin ne olisivat osa ajatusta siitä, että tämä olisi se eurooppalainen uusi innovointineuvosto. Ne ovat olemassa, ne ovat hyviä. Ja ongelma on se, että kun tapaa ihmisiä, ja tänään sanoin komission kollegoillekin, että ihmiset ovat ihan hukassa näiden valtavien nimimäärien kanssa, joita meillä on. Joten yksi hyvistä asioista, joka voitaisiin hoitaa yhdeksännen puitohjelman parissa, on se, että vähennetään nimien määrää ja lisättäisiin tätä brändiä. Brändi on hyvä, mutta se on vain jakautunut hirvittävän monen ohjelmaan. Siksi tämä suora kysymys teille. Mielestäni tämä nopea tie innovoinnin parin olisi yksi tärkeistä elementeistä eurooppalaisen innovointineuvoston toiminnassa. Ja haluaisin saada teidän tukenne sille. Ja sitten toinen kohta, joka koskee ihmisten käsitystä tästä tilanteesta. Uskoisin, että se tällä hetkellä on se, että jotkut eivät tiedä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Meidän täytyy heitä siinä auttaa ja siitä syystä Euroopan innovaationeuvoston ajatus on tärkeä. Puhutte myös rakennerahoitusta ja tästä huippuosaamissinetistä. Se oli hieno asia, mutta yhdeksännessä puiteohjelmassa työskentelemme ihan toisella tavalla rakennerahastojen parissa. Tiedän, että se on vaikeaa, se on asia, joka on vaikea myös täällä parlamentissa käsiteltäväksi. Meidän täytyy kuitenkin rinnastaa nämä prioriteettimme. Kaikkein tärkein on se, että ne rinnastetaan tieteen ja innovoinnin kanssa tähän yhdeksänteen puiteohjelmaan. Se on ensiaskel. Sanotaan kollegoille, että se määrä, joka meillä on, me kykenemme sitä käyttämään, kunhan nämä kaikki ohjelmat ja summat on asetettu hyvin kohdakkain. Vaihdan Espanjan tiedoksi tulkeille. Edustaja Cabezon Ruiz kysyi minulta kysyi Kanadasta ja Estasta ja siitä, mikä on tämä ohjelma Horisontti 22 ja sen tilanne. Ja emme ole käynnistäneet keskusteluja sen suhteen, mutta tämä on äärimmäisen tärkeä. Ja se on tärkeä ohjelmana myös muissa maissa ja niiden kanssakin, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämän seurauksena näiden minun salkkuuni kuuluvat superyritykset. Tämähän ei ole välttämättä juuri minun aluettani, mutta pyrin vastaamaan siihen myöhemmin. Tässä kyse on asiasta, joka on tärkeä tulevaisuudelle ja pidän mielessäni esittämänne ehdotukset ja pyrin niitä täytäntöön panemaan. Kun kysymys on yhdeksännestä puiteohjelmasta ja supertietokoneista, niin tietysti tarvitsemme panostusta nyt. Budjetin lisäämisestä uskon, että jos haluamme jatkaa, jos Eurooppa haluaa jatkaa johtavassa asemassa innovoinnissa, tieteessä ja työllisyydessä, meidän täytyy kyllä lisätä tätä budjettiakin. Mutta se ei ole pelkästään minun päätettävissä, niin jos haluatte näin tehdä, niin voitte näin tehdä. Mutta jäsenvaltiothan siitä päättävät loppujen lopuksi ja on vaikea saada niitä meidän puolellemme. Niiden täytyy kuitenkin ymmärtää, että ilman tiedettä innovointia ei ole kasvua, ilman kasvua ollut työpaikkoja. Ystävä Brinkan kysymys. esititte kommentteja yhdeksännestä puiteohjelmasta ja siitä, mitä todella tarvitaan tulevaisuuden varalle. Ja rakennerahasto tässä yhteydessä. Se on mielestäni tärkeää. Meidän on tärkeää, että voimme jatkaa tällä huippuosaamisen sinettitiellä. Se oli vain koe, mutta näin voimme tehdä yhteistyötä rakentajastojen kanssa kehittäen samoja prioriteetteja, joita meillä on, jotta osaamme tulevaisuudessa tiedettä ja innovointeja kehitettyä. Puhuitte innovoinnin ja tutkimuksen välisestä suhteesta. Minusta meidän täytyy ajatella että usein tällaista suhdetta ei olekaan olemassa. Olen paljon perustiedettä tekeviä tieteilijöitä, jotka ovat osoittaneet äh, tai tehneet aivan uskomatonta tutkimusta ja perustutkimus, josta on tullut innovointeja. Ja olen nähnyt innovoijia, josta on tullut perustutkimuksen tekijöitä. Tätä täytyy siis hyödyntää. Kiitoksia näistä kommenteista. Edustaja Lunde seuraavana. Nämä kaksi kohtaa, jotka esititte ilmastotoimista. 27 prosenttia nyt, tavoitteena 35 prosenttia ja kestävä kehitys. Päämäärä 60 prosenttia, jossa ollaan 53,5. Minun keskustelin lopputulos yksikön kanssa on se, että työohjelmassa vuosille 18-19-20. En tiedä, voinko näitä nyt arvojärjestykseen asettaa, mutta pyrin kaikki vakuuttamaan siitä, että meidän täytyy ratkaista nämä ja siihen on kolme vuotta aikaa. Mutta ei se kuitenkaan hyvä uutinen ole, että emme ole päässeet tavoitteeseen. Haluaisin myös kertoa siitä, että että Eurooppalainen tutkimuskeskus tässä lähdetään alhaalta ylöspäin lähestymään tilannetta ja meillä on hankkeita, jotka ovat olleet lisäämässä kestävyyttä ja ilmastotoimia, mutta koska ne tulivat Euroopasta tutkimuskeskuksesta, niitä ei laskettu tähän, koska ne, ei kuul- ne eivät kuuluneet sellaisen otsakkeen alle, jossa puhuttiin, että ne ovat ilmasto-ohjelmia, vaikka ne sitä ovatkin. Minusta meidän täytyy katsoa myös sitä tapaa, jolla on arvioitu joitakin hankkeita. Ja täytyy tehdä tästä näkyvämpää. Työstämme siis sitäkin. Barbara Kudrikka seuraavana. Muutama kohta. Kiitoksia innovointitulostaulukon esille ottamisesta. Mielestäni olemme siirtymässä oikeaan suuntaan, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Erona on se, että sen välillä, mitä täällä tehdään ja mitä muualla maailmassa tapahtuu, asiat ovat hyvin yksinkertaisia. Investoimme vähemmän täällä kuin mitä omistamassa investoidaan. Ja saadaan nähdä, että se millä tavalla kiinalaiset etenevät, investoivat yhä enemmän vuosittain. Etelä-Koreassa tämä on nähtävissä Yhdysvalloissa. Ja yksi suurista eroista on yksityisellä sektorilla, joka investoi enemmän niissä maissa kuin täällä Euroopassa. Ja siitä syystä olemme päättäneet viedä eteenpäin tätä ajatusta siitä, että rahoitetaan tätä yksityisellä sektorilla enemmän. Jos me emme kykene tuota rahaa houkuttelemaan, niin emme pysty myöskään muuttamaan mitään. Eurooppalainen innovointineuvosto. Siitä esitettiin myöskin kysymyksiä. Kysytte sen määrittelemisestä ja sanoin kolme asiaa, jotka mielestäni siinä pitäisi olla. Yksi on eurooppalainen brändi innovointibrändi Euroopassa, kuten selitin aiemmin. Meidän täytyy luoda sellainen brändi, joka on näkyvä. Ihmiset sanovat, että minulla on Euroopan innovointineuvoston tuki tai laina. Ja että se tekisi ihmiset ylpeäksi ja nyt sitten äh, investoijat haluavat investoida minuun siitä syystä, että olen tässä brändissä. Sen pitää olla siis johdonmukainen. Toinen koskee ajatusta siitä, että meillä on tällainen lähestymistapa, joka lähenee asioita alhaalta ylöspäin. PK-yritysinstrumenttiin kokeilemista soveltaa. Eli estetään tarjouskilpailu, mutta ei sanota, että ollaanko biologia, energia tai jollain muulla alalla avointen avataan tarjouskilpailu, aivan kuten eh, tutkimuskeskuksissa. Sitä kokeillaan seuraavan mm, parin vuoden aikana. Ja kolmas kohta koskee haastatteluja PK-yritysvälineeseen. Miksi? Koska jos puhuu tällaisten eh, sijoittajien kanssa, niin sitten sanotaan, että tärkeämpi ajatus on nimenomaan se henkilö. Henkilöllä on energia, joka haluaa hoitaa työn, joka on keskittynyt joka kykenee tekemään huonosta ajatuksesta hyvän innovoinnin. Tai joku, jolla on hyvä ajatus, mutta ei, joka, jolla ei ole kykyä eikä energiaa. Eli hän ei kykene sitä toteuttamaan, sillä innovointi merkitsee ajatuksia kerrottuna skaalalla. Jos sitä ei, ajatusta ei kykene kasvattamaan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Se on siis tämä kerrannaisvaikutus mm mistä innovoinnit syntyvät. Toivon, että teidän avustuksellanne ja tämä taas edustaja Toijallekin. Euroopan innovointineuvoston ajatuksen takana on se, että voin todeta, että olen usean otteeseen kokoontunut parlamentin ihmisten kanssa hyvin ja monet teistä ovat todella halukkaita olemaan mukana. Kokoukset ovat avoimia. Meillä on ollut lounaita, keskusteluja tästä asiasta ja teidän panostuksenne on hirvittävän tärkeä minulle. Ja te tiedätte sen, joten halusin vielä sanoa sen. Suhtaudun todella avoimesti tähän ja varmistan sen edustajat ja ensi kerralla kun tapaamme, että kaikki siitä tietävät, jos ei siitä tähän mennessä ole kaikille tiedotettu, niin että kaikki voivat tulla mukaan. Sitten edustaja Ryby, keskustelu. Tämä malli. Tähän liittyvä kysymys on sellainen, että en valitettavasti voi siihen vastata. Surullistahan se on, mitä tapahtuu ja olen... Meidän täytyy kuitenkin päästä nyt tunnepuolelta toimiin ja Otitte esille kieliteknologian algoritmit ja koko keinoäly tulevaisuuden esille. Se on tärkeä asia. Meidän täytyy pohtia sitä, että meillä on poliittinen valinta. Se valinta on sen suhteen, että haluammeko keinoälyn korvaavan meidät vai haluammeko sen lisäävän meidän omaa älykkyyttämme. Ja minusta tuo on se valinta, joka pitäisi tehdä. Jos näin tehdään, niin silloin voidaan päästä seuraavalle tasolle. Mielestäni tässä nyt puuttuu se, että katsomme tätä tiedepilveä ja meidän täytyy pohtia sitä, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Me voimme tietysti arkistoida paljon tietoa, meillä voi olla paljon tietoa, mutta jos me emme saa sitä toimimaan yhdessä, niin silloin emme pääse seuraavalle keinoilun tasolle. Ja siinä suhteessa Euroopan täytyy toimia hyvin. Edustaja Mahtianilta kysymys. Sanoitte, että mitä varten innovointia, ketä varten innovointia. Se hämmästytti. Ja miksi innovointia? Siksi, että haluamme luoda, tuo, luoda työpaikkoja ja ketä varten? Kaikkia varten. Se on se rakennelma. Ohjelman tavoitteena on tiede ja innovointi yhteiskunnan hyväksi, jotta voitaisiin torjua globalisaation aiheuttamaa epätasa-arvoa. Jos näin tehdään, niin silloin ihmisetkin tätä tukevat. Ja sanotte, että on olemassa prototyyppejä, mutta ne sitten viedään autotalliin, kun ei kukaan niitä kehitä enempää. Se on surullista, koska riittävästi investointia ei ole Euroopassa. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Minun mielestäni esititte suuren kysymyksen siitä, millä tavalla pitäisi sitten menetellä hyvien ajatusten kanssa. Lisäinvestointeja ei pelkästään julkiselta puolelta, vaan yksityiseltä myöskin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että asia toimii näin ja totesitte, millä tavalla pitäisi toimia. Tiedeministeri ja valtiovarainministeri pitäisi, pitäisi molempien olla tässä mukana. Seuraavaksi edustaja Niiblo. PK-yrityksistä sen verran, että me olemme varmasti sen kohteen, siinä me olemme omassa tavoiteryhmässämme 24 prosenttia äärimmäisen hyvä tulos. Mikä osa tulee perustutkimuksesta? Vaikea kysymys vastattavaksi. Tavasti esitän tuon kysymyksen eurooppalaiselle tutkimuskeskukselle, koska nehän saavat luvut sen suhteen, miten monta hanketta niillä siellä on. Ja Ja tämä on erinomainen esimerkki siitä. Viimeisimmät luvut, joita muistan, ovat, että meillä on nyt jo 34 patenttia, jotka ovat lähtöisin Horisontti 2020 ohjelmasta ja eurooppalaisista tutkimuskeskuksista. Paljon on siis muuttunut. Se näkee. FP9 ja innovointi paremman yhteiskunnan aikaansaamiseksi. Nyt tässä aika taitaa jo loppua vähitellen vielä kaksi minuuttia. Yhdeksäs puiteohjelma. Mielelläni tulen tänne paikan päälle keskustelemaan siitä konkreettisemmalla tavalla. Voidaan katsoa sitä, mitä voidaan tehdä näiden kolme huippuosaamispilarin suhteen. Ja ehkäpä voitaisiin pitää erikseen kokous keskustellaksemme näistä. Edustaja Niikka, No kyllä, minä voin portugaliksi puhua. Aika samanlaista. Liikenne- kävimme tämän yhteisyrityksen luona, joka valmistaa polttoainekennoja, 1,3 miljardin kumppanuus. Ja siellä kysymys on myös vetyautoista ja sähköautoista. Jos verkosta ei ole, jos koko puitteistoa ei ole, niin miten onnistutaan? Minusta meidän täytyy investoida enemmän tähän puitteistoonkin. Ja hyvin lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. 2 kolme kysymystä vielä, jotka yksi oli Claude Tyrmäsiltä koskien energiapolitiikan näkyvyyttä. Uskoakseni energiapolitiikan näkyvyydestä puhuttaessa meidän täytyy tehdä niin, että kun esimerkiksi päätimme tiedonannosta energiastrategian vauhdittamiseksi ja sanoimme, että katsomme uusiutuvia energialähteitä ja kiinteistöjä ja akkuja, niin minusta tämä täytyy muuttaa sen kaltaiseksi kielenkäytöksi, että ihmiset ymmärtävät, Esimerkiksi sain kuulla, että miksi ei luoda sellaista tehtävässä sanotaan, että luomme ensimmäisen sähkö, sähköllä toimivan ö, ähm, liikennelentokoneen. Silloin ihmiset ymmärtävät, mistä on kysymys. Se ikään kuin muodostuu todellisuudeksi paljon paremmin. Ja näin kahden kesken voi tietysti antaa myös lisätietoja, mutta en halua unohtaa ketään edustaja Toijalle vielä niin paljon, että hänen puheensa kosketti minua ymmärrän tämän viestin. Tiedän, että sanoit, että se ei ollut pelkästään minulle, mutta haluan todellakin saada teidän ehdotuksianne ja Cabison Ruisin mietinnöstä. Te voitte tarkistaa sen, että ne suositukset todellakin menevät meidän työhömme. Ja minä vastaan siitä, jos ne eivät sinne mene. Suhtaudun tähän erittäin vakavasti. Varmistaudun siis siitä, että kykenen tekemään lisäponnistuksen, jos ei se muuten ole toteutettavissa. Edustaja Roil, kiitoksia kovasti kysymyksestä, joka koski sitä, mitä tulee seuraavaksi muuttaa. Olen sitä mieltä, että kun asiat toimivat, niin silloin niihin ei tule kajota. On paljon osaamista ja paljon hyviä asioita, mitä tulisi muuttaa. Ei mitään sellaista, joka aiotaan tehdä. Perustutkimuksen puitteissa me teemme parasta perustutkimusta, mitä voimme tehdä. Siihen ei tule mennä, sitä ei tule mennä sörkkimään. Sen Teollisuus ja kumppanuudet toimivat hienosti samaan niiden kohdalla, mutta enemmän täytyy tehdä sitten sen kaltaisissa innovoinneissa, jotka esimerkiksi menevät eh, tällä hetkellä Yhdysvaltoihin tai muualle maailmaan. Ja siinä on kysymys siitä, että yhdistää uudelleen kaikki ne välineet, joita meillä on. Ne ovat olemassa saman brändin puitteissa, tuo innovointibrändi Euroopasta ja haluan sen tehdä. Olen samaa mieltä kanssanne ja hyvin huolella suhtaudun tähän. Se, se, mikä hoituu hyvin, siihen ei enää kajota. Marisa Matiasille toteaisin, että olen kovin kiitollinen siitä, että olette huolissanne tästä asiasta. Olen puhunut paljon perustutkimuksesta ja yhteiskuntatieteestä se, mikä tänä päivänä on nähtävissä tutkimuksessa, innovoinnissa on, ja humanistisissa aineissa on se, että viime vuonna kiinalainen nainen sai lääketieteen Nobel-palkinnon, joka itse asiassa ratkaisi koko malaria-ongelman lukemalla runon kirjasta, joka oli kirjoitettu 2000 vuotta sitten. Se osoittaa, että tällainen poikkileikki uhkaava lähestymistapa eri äh, tiedealojen välillä on äärimmäisen tärkeä. Puolustusrahoitus ei kuulu tähän siihen, mitä Horisontti 2020 tekee. Se ei liity puolustukseen mitenkään, nämä pitää pitää ihan erillään toisistaan. Niin. Kollega Moody, teidän näkemyksenne, jotka koskivat siiloja, Sama vastaus kuin Portugaliksi Matiasille annoin. Meidän täytyy tehdä paljon parempaa yhteistyötä toimialojen välillä ja alojen välillä. Myös lääketiede, yhteiskuntatieteet täytyy tähän yhdistää. Miten lääketieteen opiskelijat voivat opiskella mitä, jotain muutakin kuin vain lääketiedettä täytyy sekoittaa näitä enemmän, täytyy luoda sellainen ympäristö yliopistossa, että tämä toimii. Täytyy jotenkin muuttaa järjestelmää. Ja kuten totesitte, meidän täytyy viestittää paremmin kansalaisille. Se on osa sitä, mitä sanoin näistä tehtävistä, kun vastasin Claude Tyrmesille. Ja pahoittelen, että aika loppui. Edustaja Kolitsche, kiitoksia näistä kommenteista. Toivon, etten unohtanut monia näistä asioista, mutta voin sitten käydä vielä huoneessa ympäri ja vastata teille kahden kesken. Commissioner, great. Kiitos, onnittelut, herra komissaari, hyvin hyvät vastaukset. Mutta Robin, koska kollegani on joutunut tässä nyt hieman odottelemaan salin ulkopuolella, mutta hyvä, että teillä oli aikaa meille. Kiitos, kiitos oikein paljon.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 Dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome. Hyvät ystävät, hyvät herrat, äh, rouva äh, komissaari Bienkowska, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyystä vastaava äh, komission jäsen on vieraanamme ja jäsennelty vuoropuhelu kyseessä. Rouva Bienkowska, työohjelma 2017, täydennykset, eh, päivitykset ja siitä eteenpäin sitten 2018 eh, työohjelma. Sitä myös nyt tarkastelemme ja painottaisin erityisesti sitä, että komissiolta on saatu ehdotus myöskin siihen, eh, kuinka teollista kehitystä on tarkoitus eteenpäin viedä. Tämä ohjelma on pitkälti teidän räätälöimänne 2018-2020 ja budjettina 500 eh, miljardia euroa. Ja tämän lisäksi ollaan myöskin puolivälissä Galileo, Copernicus, kosmeohjelmien osalta suuria ohjelmia. Ja olisi hyvä, jos voisitte niistäkin hieman meille tietoja antaa, miten on edistytty ja miltä tulevaisuus näiden ohjelmien osalta näyttänee. Ja ehkäpä vähän myöskin teollisista poliittisista toimista ja PK-yrityksistä tähän liittyen myöskin hieman. Toivottavasti voitte meille jotain kertoa. Ja nyt, hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon jäsenet. Olen kovin iloinen, kun olla täällä joukossanne tänään. En nyt ole ihan ehkä parhaassa kunnossa, mutta halusin tulla paikalle, että en pettäisi teitä. Tämä on ainoa asia minun esityslistalleni tänään. Ihan lyhykäisesti sanon muutaman sanan sen ihan yleisesti ottaen, mitä me komissiossa teemme, mutta sitten haluan keskittyä kolmeen sektoriin, erityisen sektoriin joiden parissa me olemme hyvin intensiivisesti työskennelleet viime kuukaudet. Autoteollisuus, puolustus ja avaruus. No me näemme, että elpyminen on tapahtumassa Euroopassa, mutta me emme saa lepäillä laakereillamme. Se, mitä me voimme tehdä Meidän täytyy luoda tukeva puitteisto sekä yrityksille että kansalaisille. Kuten te varmaan olette huomanneet, komissio hyväksyi keskusteluasiakirjan Euroopan sosiaalista ulottuvuudesta ja me yritämme myös vastata globalisaatioon ja puolustamme Eurooppaa epäreiluja kauppakäytänteitä vastaan, oli se sitten terästeollisuudessa tai missä tahansa. Me yritämme myös parantaa investointeja ja rahoitusta yrityksille ja yrittäjille, jotka sitä tarkoittavat. Esimerkiksi uusi Euroopan riskipääomarahasto äh, on äh, pian perustettu ja se on käynnissä. Ja me työskentelemme myös osaamisen parissa. Meillä on tällainen äh, uusi eurooppalainen osaamisohjelma. Ja sitten haluaisin myös mainita, että me olemme yrittäneet parantaa sisämarkkinoiden parantamista palvelupaketin ja noudattamispaketin jälkeen, niin kesän jälkeen me odotamme, että me voimme hyväksyä tällaisen hyvin laajan tavarapaketin. Ja sitten mukana ovat myös startup- ja scale-up-aloitteet. Mutta otan nyt esiin nämä muutamat yksittäiset, äh, nämä kolme äh, asiaa, jotka mainitsin. Aloitamme avaruudesta. Viime marraskuussa esittelin meidän avaruusstrategiamme, ensimmäinen kattava eurooppalainen äh, avaruusstrategia, ja tämä on jo tuonut tuloksia. Sekä Kopernikus että Galileo ovat toiminnassa, ja teollisuus, julkiset viranomaiset ja kansalaiset ovat niitä käyttäneet. Ja tulevana vuonna me aiomme parantaa markkinoiden tavallaan vastaanottoa. Sen lisäksi kehittää Kopernikusta ja Galileoa niin, että prioriteettina on ilmastonmuutos puolustuksessa ja turvallisuudessa. Aiomme myös parantaa SSTtä, eli äh, avaruuden valvontaa ja seurantaa, ja sen lisäksi äh, myös valtiollisen satelliittiviestintäaloitetta. Ja haluamme myös tukea äh, Ariane 6 ja Vega C. Meidän täytyy myös luonnollisesti toimia hallinnon parissa – Tämä merkitsee, kuten aina, sitä, että meidän tulee tehdä asioita yhteisesti. Minä pidän, olen iloinen tämän valiokunnan tuesta tälle strategialle. Tätä on kehitelty hyvällä tavalla. Ja uskon, että tulokset tulevat olemaan enemmän ja enemmän nähtävissä. Samoin kuin edustaja Kreelin mietintö on meille suureksi avuksi. Mutta tulevana kuukautena minä tarvitsen teidän tukeanne myös kun täytäntöön panemme strategiaa ja ajattelen tässä erityisesti budjettia. Meidän täytyy nyt tässä olla äh, rehellisiä. Me voimme äh, toteuttaa meidän kunnianhimomme vain, mikäli meillä on sovelia tai taloudelliset voimavarat. Ja me, meidän tarkoituksena tänä syksynä äh, raportoida teille keskivälin arviosta. Ja nyt palaisin tähän toiseen sektoriin, eli puolustukseen. Tämä on ehkäpä se äh, aihe, jonka parissa olen nyt viimeiset kuukaudet työskennellyt päivittäin. Me olemme nyt äh, päässeet äh, eteenpäin reippaasti, kuten te varmaan tiedätte, kaksi viikkoa sitten me hyväksyimme puolustuspaketin, jossa on kolme tärkeää elementtiä. Ensin tämä keskusteluasiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta. Tämä on strateginen asiakirja, jolla on tarkoitus vain käynnistää keskustelu eurooppalaisesta yhteistyöstä puolustussektorilla. Ja toinen asiakirja oli äh, komission tiedonanto eurooppalaisesta puolustusrahastosta ja tällä tiedonannolla me kerromme enemmän yksityiskohtia prioriteeteista ja tämän rahaston toimista ja laajuudesta. Ja sitten kolmas äh, on osa tätä äh, puolustusrahastoa, nimittäin eurooppalainen puolustusteollisuuskehitysohjelma, jonka budjetti on 500 miljoonaa euroa kahdeksi vuodeksi. 2019 ja 2020. Samana päivänä, kun me hyväksyimme tämän koko paketin, niin äh, silloin tästä puolustusrahastosta tuli todellakin äh, toiminnallinen, jossa äh, käynnistettiin puolustustutkimus ja sen rahoitus. Ja nyt käynnistämme tarjouskilpailun, jotta voisimme valita soveliaimmat projektit. Haluaisin nyt käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kertomalla yksityiskohtaisemmin tästä Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmasta, koska tämä on ihan uutta tässä paketissa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me esittelemme tällaisen ohjelman nimenomaan puolustukseen liittyvistä asioista. Ja tämä on todellakin komissiolle uutuus. Tarkoitus on parantaa meidän puolustusteollisuutemme kilpailukykyä ja sen vuoksi oikeusperustana on artikla 173 teollisuuden kilpailukykyartikla siis. Tämä on hyvin tärkeää, koska me ajattelimme niin, että jos me haluamme pitkän aika, pitkällä aikavälillä tätä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, niin silloin me tarvitsemme strategista autonomiaa ja vahvaa ja kilpailukykyistä puolustus, teollisuus, puolustusteollista perustaa. Ja tällä ohjelmalla, jonka olemme ehdottaneet, me saavutamme nimenomaan sen. Tämän ohjelman laajuudesta se tulee kattamaan tämän prototyyppivaiheen, mutta jo eilen me puhuimme tiettyjen vastapuolten kanssa, osapuolten kanssa ja ehkä olisi parempi kutsua tätä tällaiseksi kehitysvaiheeksi, koska tässä on nyt kysymys ehkäpä siitä osiosta, jossa nämä riskit ovat kaikkein keskittyneimmät. Eli tarkoitus on nyt kannustaa yhteistyöhön. Aikataulusta sen verran, että tämä on siis vuosille 2019 ja 2020. Ja tämä on nyt tavallaan tällainen testausvaihe ja sen jälkeen sitten vuodelle 2020 esitämme kattavampaa ohjelmaa. Mitä tulee sitten äh, rahoitukseen. Me tulemme yhteisrahoittamaan tätä avustusten kautta maksimissaan 20 prosenttia kokonaiskustannuksissa. Loput äh, tulee sitten jäsenvaltioilta. Mutta se, mikä tässä on ehkä kaikkein tärkeintä ja myös vaikeinta, me pyydämme jäsenvaltioita äh, hoitamaan nämä projektit yhteisesti. Pitää olla vähintään kolme yritystä ja vähintään kaksi jäsenvaltiota tällaisessa projektissa. Me emme halua nyt tehdä päällekkäistä työtä olemassa olevien instituutioiden kanssa ja meidän tarkoituksemme on tehdä yhteistyötä puolustusviraston kanssa, mutta täytyy muistuttaa, että eurooppalaista rahaa se tulee velvoitteiden kanssa ja puolustusviraston tarkoitus on sitten katsoa millä tavalla tämä hallinta hoidetaan. Sitten mitä tulee maantieteellisen tasapainoon, se on myös tärkeää tässä ohjelmassa. Tämä ei ole tarkoitettu ainoastaan suurteollisuudelle ja suurille jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että pk-yritykset eri jäsenvaltioista voivat tästä hyötyä. Puolustusteollisuuden täytyisi avata toimitusketjunsa myös rajat ylittävälle yhteistyölle niin, että todellakin saataisiin aikaan sisämarkkinat äh, myös puolustusteollisuudelle. Ja osa budjetista tullaan omistamaan PK-yrityksille. Ja kysymys on siis yhteisrahoituksesta. Tämä 500 miljoonan budjetti oli se, mitä me ehdotimme, ja minä tiedän, että se on herättänyt monia kysymyksiä. Ja täytyy, täytyy painottaa, että meidän täytyy Mm, meillä on tässä aika vähän liikkumavaraa EUn budjetissa. Samanaikaisesti, jos me haluamme olla vakavissamme puolustusyhteistyöstä, meidän täytyy kyetä myös saamaan tähän kohtuullinen summa rahaa ja meidän täytyy myös toimia nopeasti. Kuten tiedätte, me olemme tässä työskennelleet vasta muutaman kuukauden alle vuoden ainakin ja me olemme tuloksia saaneet tässä, tälläkin budjetilla. Me olemme tavallaan keränneet tämän rahan hyvin varovaisella tavalla. Uutta rahaa ja olemassa olevaa rahaa. Ja me haluamme olla varmoja siitä, että mikä nykyinen ohjelma ei kuitenkaan tästä johtuen saa myöhästymisiä. Me tulemme ehdottamaan myös korotusta budjettiin tälle ohjelmalle yksi miljardi vuosittain seuraavassa MFFssä. Eli me olemme tehneet tässä hyvin nopeita liikkeitä. Ja nyt sitten lainsäätäjien tehtävä on, on siirtyä eteenpäin samalla kunnianhimotasolla ja toivon, että voin laskea teidän tukenne varaan. Juuri nyt me tarvitsemme hyvin nopeita neuvotteluita. Jos me haluamme, että tämä ohjelma toimii vuodesta 2019 alkaen, niin me tarvitsemme poliittisen sopimuksen, samoin kuin hyviä projekteja jäsenvaltiolta jo ensi vuoden alkupuolella. Ja minä tiedän, että tämä on aika haasteellista, mutta ottaen huomioon tämän hetken tärkeän hetken ja yksikään jäsenvaltio ei tätä vastusta, niin uskon, että tämä kykenee saa, tätä, tämä voidaan saada nopeasti käyntiin, niin että saamme nopeasti tehtyä sopimukset. Olen tehnyt tämän vetomuksen ministereille lähes jatkuvasti myös neuvostossa tällä viikolla. Meidän täytyy todellakin nopeasti saada konkreettisia kunnianhimoisia projekteja myös valmistelevat toimet tutkimukselle ja kehitysohjelmalle ovat pilottiprojekteja ja nyt me testaamme EUn rahoituksen lisäarvoa tällä sektorilla ja he auttavat meitä määrittelemään hallinnon ja tavat ja säännöt, ovatko ne oikeat ja kaikki tämä tehdään ennen seuraavaa MFF. Tämä on myös testi Euroopan toimielinten rakenteiden kapasiteetille, sitä kyetäänkö keskustelemaan, neuvottelemaan ja toivottavasti sopimaan tällaisesta puolustusohjelmasta. Sitten hieman autosektorista. GER 2030 korkean tason asiantuntijaryhmä tulee pian päättämään oman työnsä ja lokakuussa se hyväksyy loppuraporttinsa, jossa on tiettyjä suosituksia. Nämä suositukset pyrkivät nolla päästötasolle ja äh, hyvin äh, automaattisiin ähm, äh, ajoneuvoihin. Hyvin paljon on vielä tehtävää, joten minulle, minä olen työskennellyt tämän asian parissa viimeiset pari vuotta, niin tällainen autonominen ajaminen on todellakin mielenkiintoinen teknologia ajatellen tulevaisuutta. Ja toivomme, että me kykenemme saamaan aikaan konkreettisia ajatuksia vuodelle 2030. Ja pyrkimys on siis tällaisiin nollatason päästötason autoihin. Meidän täytyy vähentää päästöjä Euroopassa, mutta meidän täytyy nyt toipua ja päästä ylitse tästä äh, päästöskandaalista. Olen huolissani siitä, miten se vaikuttaa kuluttajiin ja, ja teollisuuteen, varsinkin sen pitkän aikavälin vaikutuksista. Ja se käynnisti myös äh, esimerkiksi keskustelun dieselin kieltämisestä. Ja tämä voisi johtaa hyvin nopeaan dieselmarkkinoiden romahdukseen Euroopassa ja tämä ei ole kenenkään intresseissä. Meidän täytyy nyt ennen kaikkea investoida nollapäästöautoihin. Mutta toivon, että teollisuus ryhtyisi vapaaehtoisiin lisätoimenpiteisiin, jotta vähennettäisiin typpioksidipäästöjä olemassa olevista dieselautoissa. Jos teollisuus haluaa pelastaa dieselin, niin sen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Ja sitten vielä lopuksi sokerina pohjalla. Haluan mainita, koska me kävimme hyvän keskustelun viime viikolla Strasbourgissa. Haluaisin mainita tämän yhteisen strategian Euroopan teollisuudelle, jota monet ovat vaatineet. Haluaisin kiittää edustaja Toijaa hänen kysymyksestään, joka käynnisti tämän koko keskustelun. Me esittelimme, en nyt lähde paistamaan, mehän esitimme useita strategioita, jossa selkeästi keskitymme Euroopan teollisuuteen, sisämarkkinoihin, digitaalisiin sisämarkkoihin, energiaunioniin, pääomamarkkinaunioniin, kiertotalouteen ja niin edelleen. Eli me pyrimme valtavirtaistamaan teollisuuden kaikille äh, aloille, mutta ymmärrän teidän huolenaiheenne tällaista koherentista äh, strategiasta – mutta sanoin viime viikon, Strasbourgissa, viime viikon torstaina Strasbourgissa hyvin selkeästi, että minä haluan henkilökohtaisesti tällaisen kattavan strategian, yhden strategian Euroopan teollisuudelle ja toivon mukaan me saavutamme tämän tavoitteen tämän kauden aikana ja olemme valmiita tekemään myös horisontaalista työtä niin, että saisimme mukaan teollisen näkökulman kaikkiin asiakirjoihin. Ja tiedän, että me olemme tähän valmiita. Meillä on tähän hyvä perusta, meillä on paljon tietoa, meillä on paljon dataa, meillä on hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Mutta minä tarvitsen teidän apuanne tässä ja lasken teidän varaanne. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että se mitä me nyt tarvitsemme seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi, eli mandaatin loppuosaksi, on se, että me saamme aikaan jotakin, koska Meillä on nyt tällainen eri strategioiden paketti ja olin todella iloinen, kun sanoin, että jo avaruusstrategia on toi, tuonut tuloksia. Mutta me tarvitsemme siis nyt tuloksia, emme me vain voi puhua sisämarkkinoiden tarpeesta ja sitten vesittää jokaisen, jokainen ehdotus, joka tehdään. Eli kysymys on siitä, että meidän täytyy nyt täytäntöön panna. Ja Äh, saada aikaan investointeja. Ei ole hyvä puhua teollisuudesta ja sitten äh, lähteä protektionismin linjalle. Meidän täytyy nyt käyttää yhdessä tämä kaksi ja puoli vuotta, jota meillä on aikaa, jotta me saamme aikaan hyvät tulokset kaikille eli strategioille. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon rouva komission jäseniä onnittelut tästä ohjelmasta. Ja kiitos myös tiedoista eh, tämän vuoden työohjelman osalta. Nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Herra Karins EPPstä ensin, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Thank you very much. Uh, kiitos olen täällä oikealla, hyvä komissaari. Melko mielenkiintoista ja kun katsoo hieman taaksepäin ajassa, mitä tulee puolustusteollisuuteen, niin ne ovat vieneet eteenpäin tutkimusta ja kehitystä varsin usein. En nyt mm, viittaa niihin tapahtumiin, jotka eivät ole vieneet asioita eteenpäin välttämättä. Mutta tietysti sota, teollisuuden käyttämä teknologia mm, voidaan ottaa hyvään käyttöön myös siviilielämässä ja näin on mahdollista saada suuria voittoja. Esimerkiksi yliopisto-opiskelijana muistan, kuinka käsittelin äänentunnistusteknologioita ja Yhdysvaltain hallitus rahoitti näitä, mutta tuolloin todellakin alku, alun perin tilanne oli sellainen, että rahoittajana ei toiminut eh, mikä muu kuin Yhdysvaltojen hallitus. Ja Euroopan on syytä nyt ymmärtää se, että jos haluamme tukea tehokkaammin teollisuutta ja sen kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin, on erittäin tärkeää, että rahoitamme paremmin eh, tutkimusta, ei pelkästään kun puhutaan eh, avaruustutkimuksesta, vaan myöskin eh, puolustuspolitiikasta. Ja on erittäin tärkeää, että tähän suuntaan mennään. Nämä nyt olivat huomioita, mutta sitten kysymys. Autoteollisuusalana. Siitä on puhuttu paljon ja viittasitte siihen, mikä on tulevaisuus, nollapäästöiset autot, itseohjautuvat autot on ihan selvää, että tähän suuntaan kehitys menee mutta eurooppalainen autoteollisuus edelleenkin eh, valmistaa suuria määriä perinteisiä autoja, myös eh, dieselmoottoriautoja. Mehän tiedämme, että diesel kehitettiin eh, nimenomaan eh, henkilöautoihin, kun haluttiin CO2-päästöä vähentää. Ja näin, tässä se toimikin ihan hyvin, mutta sitten törmättiin näihin skandaaleihin tiettyjen eh, valmistajien osalta. Ja on tietysti selvää, että mm, vastuu on kannettava, jos tässä eri tavoin on loukattu lainsäädäntöä, mutta sitten tyyppihyväksyntä asioissa myöskään jäsenmaatasolla ei ole välttämättä edetty riittävän hyvin. Ja e, miten sitten direktiivimme e, ja lakimme, miten niitä on hoidettu jäsenmaissa ja kysyisin, mitä nyt tulee muuttumaan, mitä komissio tulee tekemään toisin, kun se haluaa pitää huolen siitä, että jäsenmaat todella noudattavat standardeja siten kuin kuuluu olla. tämä tutkinta erikois, erityisvaliokunta. Olin siinä itse jäsenenä ja ne oli mielenkiintoista ja vaikuttaa siltä, että komission valvova rooli on näissä kysymyksissä tärkeä. On erittäin tärkeää, että yleisön luottamus säilyy, koska todellakin autoteollisuus on niin suuri ja merkittävä osa Euroopan taloutta totta kai kun puhutaan viennistä, mutta myöskin kun puhutaan innovatiivisesta kehityksestä, jos esimerkiksi puhutaan tulevaisuuden autoista, eh, itseohjautuvista autoista, niin mitä on tehty komissiossa, jotta saadaan kuluttajien luottamus palautettua tähän kaikkeen? SND. ST-ryhmä seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen puhu tästä ohjelmasta, vaikka se varsin tärkeä on ja sitä myös eh, siviilialalla on sovellettu, mutta kuitenkin hieman teollisuuden digitalisoitumisesta muutama sana. Olen olemme yhdessä tarkastelleet tätä kysymystä kollegan kanssa. Italiassa, Ranskassa ja Saksassa on nyt tehty tällainen suunnitelma nollatason liittyen ja vaikuttaa siltä, että kun tämän tyyppisestä tutkimuksesta ja innovatiivisuudesta puhutaan, niin yli eh, kolmannes PK-yrityksistä ei välttämättä tiedä, eh, että tämän tyyppistä laadullista kehitystä tarvittaisiin ja siirtymää digitaalisen teollisen eh, mahdollisuuksien käyttöön. Ja kysymys kuuluu, miten olisi parempi lisätä tietoisuutta näihin asioihin liittyen, jonkinlaisia eh, Innovation Hub-tyyppisiä hautomoita eh, digitaalisuuteen liittyen myöskin, eli sellaisia foorumeita ja paikkoja, joissa alue- ja jäsenmaatasolla ollaan mukana ja nimenomaan edistetään näitä kysymyksiä, kun puhutaan pienistä, erittäin pienistä yrityksistä, joiden rooli EUn taloudessa tulevaisuudessa kuitenkin on erittäin tärkeää, niin olisi tärkeää, että myös eh, ne ymmärtäisivät näiden edistysaskeleiden tärkeyden ja saisivat näissä siirtymissä riittävän tuen, eh, tarvittavan tuen. Ja olisi hyvä, jos komissaari voisi hieman kertoa tästä. Emme voi jättää näitä asioita pelkästään jäsenmaiden harteille jos tarkastellaan jäsenmaiden omia ponnisteluja, niin silloin helposti käy niin, että EUn talous kokonaisuudessaan ei välttämättä näistä kysymyksistä hyödy. Eli tarvitaan laajempaa tukea, tarvitaan jonkinlaisia toimintapisteitä näiden asioiden hoitamiseen. Ja olisi myöskin tärkeää, että kun toimia tarkastellaan, niin totta kai niistä on teollisuudelle hyötyä, mutta voisi olla hyvä eh, tarkastella niitä välittömästi ja katsoa, miten päästä sitten niihin tavoitteisiin, jotka teollisuus on itselleen asettanut. Digitalisointi on ohjelmassanne, toisaalta tutkimuksen innovointi, mutta kysyisin innovaatiokysymyksestä vastaava komissaari, toimitteko todellakin siten, että näistä tuotteista tulee sellaisia, että ne ovat osa kasvavaa ja muut muuttuvaa teollista alaa. Eli olisiko ehkä syytä laajentaa hieman toimialaanne kattamaan myös nämä kysymykset ja toiminta-alat, sillä juuri nämä siirtymät uuden teknologian hyödyntämisen ovat tärkeitä. Kestävä pohjaisuus, innovatiivisuus, tuotteiden laadun ja kilpailukyvyn parantaminen, mutta toisaalta myös palveluiden laadun parantaminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Eli tässä näitä kysymyksiä eh, teollisista kysymyksistä eh, vastaavana mm, komissiojäsenä voisi olla tärkeää, että saisitte hieman laajemman toimintapohjan eh, ja laajemman salkun, jotta nämä uudenlaiset teolliset haasteet paremmin voisitte huomioida. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten ECR-ryhmästä Posanovski, olkaa hyvä. Eh, já se v prvé řadě omlouvám, že jsem nestihl začátek vaše... Kiitos. Anteeksi, en kuullut teidän puheenvuoronne heti aluksi. Minulla on niin paljon velvollisuuksia täällä parlamentissa. Ensinnäkin eh, pidän hienona sitä, että, että olemme onnistuneet avaruus eh, politiikassa ja Galileossa ja päässeet toteutuksen vaiheeseen. Tästä tulee varsinainen paraatiprojekti, joka huolehtii siitä, että Eurooppa siirtyy taas kärkeen teknologian kehittelyssä ja GPS tämän yhteisen järjestelmän käytössä. Minulla olisi kuitenkin yksi kysymys. Reaktio siihen, mitä te sanoitte. Hyvin nopeasta siirtymisestä eteenpäin äh, autoteollisuudessa. On, on aikamoinen paine äh, saada hoidettua tämä autonominen ajaminen ja päästöjen äh, juuriminen. Mutta kysymykseni kuuluu seuraavanlaisena. Ollaanko tässä ehkäpä kuitenkin menty hieman liian nopeasti eteenpäin? Kun on kysymys näistä äh, likaisista autoista, saastuttavista autoista, että ne olisivat kestävämpiä kuitenkin kuin esimerkiksi sähköautot. Ja ne eivät myöskään ole, niillä ei pääse niin pitkälle ja ne ovat myös kalliimpia. Ja niihin liittyy suuria kysymysmerkkejä esimerkiksi sähköautojen kohdalla, miten niitä käytetään, miten tämä akku ladataan ja miten sitä huolletaan. Joten kysymykseni Olemmeko kiirehtineet liikaa? Eikö tämä johda huononnuksiin, koska nämä ultramodernit autot tulevat olemaan liian kalliita? Ja ne, niillä ei pääse niin pitkälle. Ja miettikääpä, miten paljon autoja tuolla Euroopan teillä ajelee. Eli vanhemmat autot tulevat kestämään kauemmin. Putikov seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, President. Thank you, Commission. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari siitä, että tuitte paikan päälle selventämään kertomaan tietoa työstänne ja suunnitelmistanne. Kiititte meitä siitä, että olemme tukeneet teidän strategianne Voin kyllä vakuuttaa teille sen, että tässä valiokunnassa varsinkin olisi enemmänkin halukkuutta tukea teille, jos tätä strategiaakin olisi enemmän. Tehän tiedätte, että elinkeinoelämässä ammattiyhdistysliikkeistä ja monet kollegat tässä talossa ovat voimakkaasti ajaneet sitä, että meillä olisi enemmän keskittymistä ei pelkästään teidän työhön, vaan komissioon ylipäätäänkin, että se keskittyisi enemmän teollisuuspolitiikkaa, ei pelkästään sisäisten prioriteettien vuoksi, vaan siksi, että kansainvälinen kilpailu kehittyy tavalla, joka pakottaa meidät todella keskittymään tähän. Kuulen, mitä sanotte. Olen kuullut sen siis ja olen samaa mieltä siitä, että on tarpeen ottaa huomioon yhteiset edut kaikissa niiden eri muodoissa. Minusta meidän täytyy puolustaa omaa elinkeinoelämäämme joiltakin näiltä edunhankkijoilta, jotka esittävät olevansa teollisuutemme puolustajia, vaikka oikeasti käyttävät sitä hyväkseen. Eli tässä on tiettyjä asioita, jotka ovat olleet selkeästi tässä valiokunnassa esille, esimerkiksi PK-yrityksiin keskittyminen. Meidän täytyy katsoa sitä roolia, joka tässä muilla on. Meidän täytyy aina toistaa se, että kilpailukyky ja kestävyys ovat kaksoset, jotka kulkevat yhdessä – meidän tulee korostaa sitä, että teollispolitiikan täytyy informoida kauppapolitiikkaa, eikä siitä täytyy tehdä vain sen jatketta. Ja ehdottomasti meidän täytyy myös katsoa kilpailulainsäädäntöä. Haluan tehdä yhden yksittäisen kommentin, joka koskee puolustuspolitiikkaa, jonka puitteissa olette työskennelleet paljon. Minusta sitä on tärkeää työstää, me tuemme sitä. Mutta yhdellä tavalla se lähestymistapa, joka komissiolla on, on aika arka. Sillä 500 miljoonan käyttäminen pelkästään puolustuskykyn vuosittain ei ole mitään, kun verrataan sitä rahaa, joka voitaisiin säästää, jos me täytäntöönpanoisimme vahvempaa yhteistyötä. Komissio on itse esittänyt luvun 25-100 miljardia vuodessa voitaisiin säästää, jos yhteistyötä olisi enemmän. Ja siksi minusta meidän tulisi painottaa tätä hankintadirektiiviä vuodelta 2009 enemmän. Sen avulla saataisiin paljon enemmän pontta toimintaan ja kyseenalaistankin sen että seuraammeko tästä oikeita prioriteetteja, mutta tietysti tästä voidaan seurata, sitten, tätä voidaan seurata vielä yksityiskohtaisemminkin. Kiitos puheenjohtaja. Kolikset seuraavana QE-ryhmästä, olkaa hyvä. Děkuji, tak tentokrát jsem to snad zvládnul nalevo. Kiitos. Kiitos eh, rouva komissari tästä kattavasta alustuksesta. Niin kuin kollega, minä myöskin olisin kysynyt Galileo-ohjelmasta. Satelliitithan on jo otettu käyttöön ja nyt sitten kyse on siitä, että kaikki mukana olevat järjestöt, 45 ikkunaa lisää tarvittaisiin Ohjelma on jo käynnissä ja kysyisin seuraavaa. Tämä hanke ja ohjelmahan on varsin mielenkiintoinen, se on sitä kaikille EU-jäsenmaille. Ja kysyisin nyt seuraavaa, minkä tyyppisiä toimia komissiossa on ajateltu ja suunniteltu, jos esimerkiksi puhutaan EU-markkinoiden suojelusta. Kuinka on mahdollista päästä siihen, että olemme yhtä joustavia kuin miten Yhdysvaltojen markkinat toimivat, eli ongelmatilanteessa nopeasti onnistutaan se ratkaisemaan. Ja sitten eurooppalainen avaruusstrategia, se on oikein hyvä, ja sitten Euroopan puolustusohjelma. Kun keskustelin Turkin edustajan kanssa, niin saimme kuulla, että tuntuu siltä, että tässä ehkä riskinä on se, että mukana ovat vain suuret jäsenmaat. Se on niiden yhteishanke ja pienet jäävät tässä sitten hieman jälkijunaan. Ja kun puhutaan teollisuudesta Euroopasta, niin silloin ensimmäisenä mieleen tulee uuni, eli uunia tarvitaan perusmateriaalin valmistuksessa. Esimerkiksi lasin tai mun käsittelyssä ja myös lämpökäsittelyssä uunia tarvitaan. Ja kysymys kuuluu, miten haluatte tukea innovatiivista kehitystä näissä kysymyksissä? Ja tämä sama pätee jopa autoteollisuuteen. Kiitokset ja Rouva Brent, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle, että olette paikalla, vaikka ette voi niin hyvin. Muutama huomio autoteollisuudesta, niin kuin varmaan odotettekin. Te mainitsitte täällä jo tutkimusvaliokunnan ja sanoitte itsekin, että raportti oli hyvä ja se sai erittäin laajan enemmistön tässä parlamentissa. Tätä tutkimusvaliokuntaa ei enää ole olemassa, mutta täytyy huolehtia siitä, että se mistä me äänestimme ei ole vain paperin palan, jota ei hyödynnetä, koska me teimme kovaa työtä. Meidän täytyy enemmän täytäntöön panna se, mistä me päätämme täällä parlamentissa. te olette ensimmäinen komission jäsen, joka todellakin teki näin, eli täytäntöön panee tämän tutkimusvaliokunnan suositukset. Kolme kysymystä tai huomiota. Ensimmäinen liittyy RDIhin se on minusta, se oli aikamoinen häpeä. Ei se, mitä me äänestimme tutkimusvaliokunnassa, vaan tämä konformiteettitekijä, joka antaa teollisuudelle mahdollisuuden ylittää 110 prosentilla euro 6 normin, vaikka teknisesti olisi täysin mahdollista toimia tämän normin mukaan. monet muutkin sanoivat täällä jo, että tätä, tämä täytyy tarkistaa ja 2017 pitäisi olla se vuosi, kun me tarkistamme ja muutamme tämän konformiteettitekijän. Eli mikä on tilanne siinä? Teettekö te ehdotuksen sen muuttamiseksi? Sitten kaksi kysymystä, jotka liittyvät toisiinsa. Kuten te sanoitte alustuspuheenvuorossanne, olen aika lailla eri mieltä teidän näkemyksestäni siitä, että me tarvitsisimme enemmän vapaaehtoisia askelia eteenpäin sektorilla. Ikävä kyllä olemme nähneet, että tämä sektori ei kykene täyttämään näitä lainsäädännöllisiä normeja. En ole vakuuttunut siitä, että vapaaehtoiset normit olisivat ratkaisu päästä eteenpäin. Ensimmäinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä sanottiin myös tutkimusvaliokunnan raportissa, on, että otettaisiin jo esiin seuraava normi, seiska, 2023 ja USA ja Kiina. Niillä on, tulee olemaan kunnianhimoisemmat normit kuin Euroopan unionilla. En se ei ole tärkeää ainoastaan ympäristön ja puhtaan ilman kannalta tärkeää, vaan myös meidän teollisuutemme kannalta tärkeää, koska nekin tarvitsevat varsinaisen pitkälti yhtäläiset normit. Eli me tarvitsisimme tätä Euro 7 normia. Olisi tärkeää, että te tekisitte myös uuden ehdotuksen tästä. Ja saisitte kyllä laajan kannatuksen tältä parlamentilta. Ja vielä viimeinen kysymys. Nollapäästöt, mainitsitte sen, mutta te puhuitte vapaaehtoisuudesta. Toivon mukaan me saamme uuden CO2-asetuksen tai lainsäädännön syksyllä. Se on tässä mobiliteettipaketissa. Joten tästä tulee ehdotus. Ja minusta sen ei pitäisi olla vapaaehtoinen, vaan sen pitäisi olla pakollinen tässä lainsäädännössä, ihan niin kuin Kaliforniassa tänä päivänä, niin että me saisimme pakotettua teollisuutta oikeaan suuntaan. Ja siihen, että me saisimme paljon enemmän sähköajoneuvoja markkinoille. No. Kiitoksia sitten Marta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää päivää komissaarille. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Kysymys, joka tuli tuli eilen esille. Eilen äänestimme intavaliokunnassa sopimuksesta, joka koski polkumyynnin vastaista toimenpiteistä, millä tavalla voidaan torjua epäoikeudenmukaista kilpailua. Ja mielestäni kyseessä oli hyvä kompromissi. Siitä äänestettiin erittäin suurella enemmistöllä. Aiotteko tukea tätä tekstiä? Tehän tiedätte aivan hyvin, että sitten kun ryhdytään kolmikantaneuvotteluihin, kaikki ne, jotka sanovat, että haluamme vahvan teollisuuden, ovat niitä, jotka pyrkivät myöskin vetämään tämän Euroopan parlamentin sopimuksen kappaleeksi, jotta ei olisi riittä, jotta, ei, jotta se ei häiritsisi teollisuutta. Aiotteko parlamentin kanssa tukea tätä intavaliokunnan sopimusta? Työhän tehtiin tässä valiokunnassa, siis ITRE-valiokunnassa alun perin. Toinen kysymys. Aiotteko pyrkiä myös vakuuttamaan komissaari Westhagenin siitä, että määritellä se, mikä on tämä asianmukainen markkina-alue. Joka kerta tuntuu siltä, että kyseessähän on älykäs nainen, kaikkea olette älykkäitä, mutta kilpailu on maailmanlaajuista. Komissio on aina niin järkyttynyt, kun yritys on määräävässä markkina-asemassa tietyllä toimialalla. Mutta esimerkiksi kiinalaiset omistavat yhtäkkiä 50 prosenttia maailmanmarkkinoista ja se ei häiritse yhtään. Pyr- haluaisin siis nähdä, että miten voidaan keksiä uusia te- toimialoja. Sitä täytyy tehdä. Meidän täytyy myös, ennen kuin näin tehdään, niin vakauttaa ne, jotka meillä on olemassa. Kollega Katlin totesi, että teollisuus on tärkeässä asemassa. Hiilidioksidihinnat nousevat ja se aikoo nousetta valtavan nopeasti. 50-15 vuoden kuluttua, en tiedä kuin, missä ajanjaksossa, mutta se tapahtuu. Oletteko sitä mieltä, että tänä päivänä päästökauppauudistus on sellainen, että meillä on sellaisia työvälineitä, jotka kannustavat investointeihin. Minä epäilen sitä voimakkaasti. Ja Carlos Moidosin kanssa kävimme juuri keskustelua patenteista. Millä tavalla patentteja tulisi hallinnoida? Eurooppa on investoinut voimakkaasti tutkimukseen ja innovointiin, mutta valitettavasti esimerkiksi sähköautojen moottorit, äh, anteeksi, sähköauton akut valmistetaan muualla. Millä tavalla voidaan yhdistää innovointi ja valmistuspaikka, jossa näitä innovointeja valmistetaan? Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Next speaker. Turmas seuraavana. Um, thank you very much. Uh, Commissioner, I must say that on the Dieselgate-skandaalin yhteydessä myös käyrän oli vähän jyrkkä. Kun tulin ensimmäistä kertaa, First tai kun tulit ensimmäistä kertaa komissaarina tänne, niin että ette ehkä ymmärtäneet, kuinka massiivisesta petoksesta oli kyse. Ja nyt kuitenkin olette auttaneet meitä harvinaisessa tilanteessa, eli saatiin Saksa vähemmistön neuvostossa päätöksiä tehtäessä, mutta silti tässä tulee muistaa kaksi seikkaa. Ensinnäkin komission rooli markkina, markkinoiden valvojana on keskeinen. Olen itse seurannut vielä tässä vuosien ajan ja omien tietojeni mukaan nyt humanipääoma olla menettämässä. Jos me emme yhdessä ja komissio onnistuu markkina valvonnan parantamisessa, niin on kysyä, että viime kuukausien varsin huono hallinto. Oletteko tietoisia tästä ja oletteko yhteydessä kollegaanne myöskin tilanteen muuttamiseksi? Ja sitten kun tarkastellaan akkuja, 35-40 autoteollisuuden arvosta liittyy sähköautojen akkuihin. Nykyisellään Aasia hallitsee näitä markkinoita Euroopan rooli on ihan olematon. Ja sitten kun puhutaan itseohjautuista autoista, niin äm, ainakin äm, autoalalla ollaan joissain kysymyksissä edetty, mutta akuissa, jos ei näissä edetä, niin ollaan hankalassa tilanteessa tärkeimmät äm, tuottajat, jotka ovat tärkeitä näissä akuissa, jos niissä ei edetä paremmin, niin me menetämme tämänkin tilaisuuden. Eli Eurooppa tarvitsee omaa akun tuotantoa ja kysyisin, mitä komissio tekee, jos Yhdysvallat onnistuu lyömään Aasian tällä sektorilla, niin miksi Eurooppa ei onnistu samassa? Kiitos. Thank you, colleague, for your... Kiitos näistä kysymyksistä ja huomioista. time is slowly coming time. Okay, floor is yours. Uh, Olkaa hyvä, voitte vastata. If I may, if you allow me, I will, I will maybe respond in the blocks. First one on, on the um, on, on, on cars or maybe. Lähden ehkä liikkeelle puolustuksesta. Se oli ensimmäinen kysymys ja menen sitten eteenpäin näihin muihin myöskin. Nyt siis ensin siitä, miten eh, siviilitarkoituksessa voidaan puolustusalan kehitystä hyödyntää. Todellakin eh, tämä on monesti ollut taustalla eh, innovatiivisessa kehityksessä. Puolustusrahastomme pyrkii nyt eh, kuromaan umpeen tätä teknologista aukkoa Euroopan ja muiden alueiden välillä. Ja toivottavasti näin onnistutaan teknologisessa uudessa läpimurrossa. Ja jos puolustusteknologiaan ja sen voimavaroihin panostetaan, on mahdollista saada eh, lisävaikutuksia ja ne säteilevät sitten monelle alalle. Ja näin ollen on erittäin tärkeää tarkastella tätä tutkimusosiota, mutta myöskin sitten eh, näitä osaamiskysymyksiä muuten ja siksi pyrimme nopeuttamaan asioiden käsittelyä. Näin on viimeisen puolen vuoden aikana tehtykin. No, tällainen aukko on juuri erillisten hankintojen vuoksi olemassa 25 ja 100 miljardin euron per vuosi suuruinen se on. Ja nämä varat olisi mahdollista säästää, jos jäsenmaat paremmin osaisivat näitä kysymyksiä hoitaa. Ja kuten tiedätte, on olemassa kaksi direktiiviä, yksi liikkeen, liikenteessä ja toinen sitten puolustusvoimahankkeisiin. Nyt kuitenkin on menty vuoropuheluun ja EU-pilottiin tässä yhteydessä. Ja ollaan vuoropuhelussa jäsenmaiden kanssa siksi, että tällainen lähestymistapa ei ole paras mahdollinen. Mutta en ole ihan samaa mieltä siitä, että se mitä on kehitysvaiheessa tehty olisi hyödytöntä. On ihan selvää, että halutaan eh, antaa kannustimia yhteistyön suuntaan ja itse katsoisin, ja tämän huomaa, kun esimerkiksi katsoo näiden direktiivien täytäntöönpanoa, niin hankalin kysymys liittyy juuri yhteishankintoihin. Ja tätä sitten tarvitaan, jos haluaa 20 prosentin rahoitusosuuden saada. Ja sitten nämä jäsenmaaosuudet myöskin. Ja tietysti mukana olevat jäsenmaat ovat tervetulleita ja 500 miljardia kahden vuoden jaksosta puhuttaessa. Ja on mahdollista tietysti esittää tällaisia kannustimia ja olin yhteydessä myös puolustusministereihin ja puolustusministerit pyrkivät eh, viemään asioita eteenpäin eikä teollisuuskampissa pisahanke, mutta nämä yhteishankinnat ovat asioita tulee vielä työstää ja on erittäin tärkeää, että eh, on mahdollista saada aikaan näitä yhteishankintoja ja nämä, tämän ohjelman myötä edesauttaa asiaa. Galileo ja yhteydet puolustukseen ja avaruuteen ja jäsenmaiden puolustussektoriin. Galileo nykyisellään ja tulevina vuosina eh, tilanne vielä tarkentuu, on teknologisesti pisimmälle edennyt hanke ja eh, satelliitti paikannusjärjestelmä maailmanlaajuisesti tarkastellen. Ja painopisteemme on nyt todellakin eh, tämä päivityskysymys markkinoihin liittyen ja haluamme edelleen innovoida ja lähteä liikkeelle Galileosta ja näin todella tehdäänkin. Eli Galileon esittämiä tietoja yritykset todella osaavat hyödyntää. Ja tärkein eh, taloudellinen kysymys liittyy downstream-alalle. Ja kun sitten tarkastellaan yhteyttä avaruusteknologian ja puolustuksen välillä ja mainitsitte tässä esimerkiksi sen, että tsekkiyritykset katsovat, että puolustus eh, jotenkin dominoisi ajatteluamme näissä kysymyksissä mutta itse ainakin olen hyvin selvillä siitä, että näiden kahden sektorin välillä on ihan selvä yhteys. Ja eilen viimeksi eh, asia oli esillä, kun toivoin, että olisi tärkeää, että maat saadaan vahvemmin mukaan näihin hankkeisiin. Jäsenmaathan päättävät siitä, mitkä hankkeet saavat rahoitusta näistä kehitys- ja puolustusohjelmista, mutta kuitenkin tämän suuntaisia ajatuksia olen halunnut tukea ja nostaa esiin. Ja eilen todellakin halusin paremmin tuoda esiin juuri näiden asioiden välisen yhteyden, ja se todellakin on olemassa. Com-ohjelmaa aiotaan vielä jatkokehittää ja vahvistaa. Ja ennen kuin varsinaisia tuotteita saadaan, en ainakaan näkisi, että on olemassa vaaraa avaruussektorille tai eh, sitä tukeville pk-yrityksille. Ja budjetissa on osuus, joka nimenomaan se pidetään PK-yrityksiä varten ja PK-yritykset ovat tärkeä asia, nimenomaan kyberturvallisuustuotteet. Tässä on syytä mainita niitä saadaan pienemmiltä yrityksiltä ja myös pienemmiltä jäsenmailta. Ja varmasti tästä avaruusstrategiasta ja puolustustoimintasuunnitelmasta näin ollen hyötyvät myös pienet jäsenmaat ja nimenomaan tästä linkistä näiden kahden välillä. Ja sitten vielä autoteollisuudesta. Ehm, roan Toyer kysyi teollistamisesta ja ensin on kuitenkin todettava, että on erittäin tärkeää, että eh, katsotaan, miten saadaan eh, nämä asiat digitalisoitua ja sitten on katsottava parempaa koordinaatiota näihin seikkoihin liittyen jäsenmaatasolla. Ja näiden syiden vuoksi tarvitaan eurooppalaista teollisuusstrategiaa. Ja kyseisen strategian puitteissa sitten standardointi on tärkeä asia ja tarvitaan myöskin mahdollistavia avaintekniikoita. Asia oli esillä myös Strasbourgissa viime viikolla ja selkeät eh, valtion tukipoliittiset toimintamahdollisuudet tietyillä aloilla. Ja eh, koherentit teollisuusstrategias ja niiden digitalisointi juuri kun nyt eri sektoreilla on eh, tällaisia läpimurtoja tapahtumassa, niin kannattaa kuitenkin muistaa ja pitää mielessä se, että startup-menettelyt ovat eh, kaikkein parhaiten edenneet juuri talouksissa, jotka ovat tietopohjaisia. Ja Kopernikus-tiedot ja ohjelma on yksi tärkein eh, ison tiedon eh, toimittaja. tässä todellakin halutaan mahdollistaa startupeille pääsy näihin tietoihin maksuttomana. Maksuton tietojen saanti tulee olemaan mahdollista ja asia hoidetaan myöskin riittävän yksinkertaisesti. Ja sitten autoteollisuudesta ja tyyppihyväksyntä Emixin jälkeen. Jatkan täytäntöönpanopolitiikkaani ehkä olette tutustuneet jo kirjeeseen, jonka Volkswagenille eilen esitin, eli täytäntöönpanokysymykset ja täytäntöönpano ylipäätään kirjassakin mainitaan. Ja triologi käynnistyy tässä ihan lähiaikoina. Pieni viive tapahtui, mutta tällä viikolla nyt toivottavasti päästään liikkeelle. Ja niin kuin jo usein otteeseen olen todennut, tarvitaan parempaa EU-tason valvontaa, se on ilman muuta selvä. Mutta en halua kuitenkaan ottaa näitä vastuualueita pois jäsenmailta. Ja nollapäästöiset autot, niin kuin jo totesin, 2030 korkean tason ryhmän raportti on saatu ja raportin jälkeen sitten ehdotamme konkreettista selkeää pakettia. Ensinnäkin akkualoite komissiolta ja toisaalta sitten infrastruktuurirahoitus tai maksullisuuskysymykset, sillä nollapäästöiset autot ovat edullisempia, jos tuotantoa lisätään, ja näin on Kiinassa viime vuosina tehty. Ja on erittäin tärkeää, että EUn autoteollisuus jatkossakin on kilpailutykyinen, eli nämä kysymykset on pidettävä mielessä ja 2030 äh, raportissa. Näin kaksi aloitetta on esillä. Sitten sääntöjen mukaisuus ja tekniset kysymykset, niitä työstetään parhaillaan. Ja niin kuin jo lupasin, nämä asiat äh, tullaan hoitamaan äh, sovitulla tavalla vielä tämän vuoden puolella. Sitten vapaaehtoiset toimet. Niistähän puhuin teollisuuteen liittyvänä asiana, mutta on pahoiteltu sitä, että edistys teollisuudessa on niin hidasta. Komissio pyrkii lisätoimia ottamaan mukaan, mutta kuten tiedätte, nykyinen oikeudellinen puitteisto on sellainen, että mikään kovin nopea edistys ei voi tulla kyseeseen. Eli näihin menee oma aikansa. Ja sitten nollapäästötavoite olisi tärkeää, että e, otettaisiin sitovana tämä tavoite myös Euroopan unionille. Jersey, kuten tiedätte, Olemme Navatsisin kanssa tästä keskustelleet ja nostitte tämän asian esiin useankin otteeseen ja voin varmasti palata tähän asiaan ää, sitten, kunhan tilanne on palannut normaaliksi jälleen. Ja tämä tietysti on heikko lenkki tässä koko kuviossa. En nyt halua mitään tarkkaa päivämäärää esittää, mutta ehkä tässä lähiviikkoina kuitenkin eh, tilanne saadaan vakaaksi. RC eli yhteisen tutkimuskeskuksen osalta. Ja sitten tämä akkualoite, se on käsitteillä ja näiden aloitteiden yhdistäminen Ranska, Saksa ja Ruotsi hän ovat tässä mukana. Ja tässä tietysti tulee huomioida myös sitten valtion tukisääntöpoikkeukset. Me teemme mm, komissaari Malmströmin kanssa läheistä yhteistyötä, mitä tulee näihin mahdollisiin ja valvontavälineisiin. Kuitenkaan emme saa olla naiveja. Meidän on omaa teollisuuttamme puolustettava, mutta toisaalta pidettävä huoli siitä, ettei kolahda oman nilkkaan. Jäsenmaillahan on jo välineitä, jotka mahdollistavat sen, että on mahdollista tarvittaessa myöskin keskeyttää FDIt, mutta tästä on pitkään keskusteltu ja kauppaa tukevat välineet Tiedämme, kuinka kauan näiden eteenpäin ja läpivieminen neuvostossa kesti. Kun puhuttiin puolustusvälineistä, ne olivat tietysti erittäin tärkeitä näille sektoreille. Sitten jotkut reit ovat varsin tervetulleita, mutta tietyt suorat ulkomaiset sijoitukset ovat hyviä, mutta tätä on tarkasteltava ja me tässäkin yhteydessä olemme tehneet yhteistyötä komission jäsen Malmströmin kanssa ja katsomme yhdessä, miten edetä. I think with all of my papers, I think more or less that's it. Thank you. Okay. Uh, Kiitokset. Very much. Kiitokset. Uh, Hyvä komission jäsen, kiitos näistä kommenteista ja vastauksista esitettyihin kysymyksiin. Ja uskon, että näissä asioissa varmasti hyvin edetään siihen. Voimme luottaa, mitä tulee kysymyksiin, jotka ovat teidän vastuullanne, teollisuus, yrittäjyys, sisämarkkinakysymykset, myös avaruusteollisuus, kaikki asiat, jotka ovat tärkeitä eh, EUn teollisuudesta ja taloudesta puhuttaessa. Eli vielä kerran lämpimät kiitokset ja lämpimät kiitokset myös kaikille kollegoille iltapäivän osuudesta valiokunnan kokouksesta. Ja yhdeksältä aamulla sitten komission jäsen Kanjeta on vieraanamme. Ja tuolloin tarjoutuu hyvä tilaisuus. Ja tilaisuus. Ähm, valiokunnalle me olemme tässä äh, saaneet viraksemme peräkkäin kolme komission jäsentä. Oikein hyvä, oikein hyvä ja seuraava komission jäsen sitten tulee vieraaksemme huomenna kello yhdeksän. Ja nyt kiitokset, lämpimät kiitokset teille Rouva Pienkovska ja kohta koordinaattoreiden kokouksen.